Euh, Hyvät kollegat, nyt aloitamme kokouksemme. Kohdassa yksi meillä on esityslistan hyväksyminen. Minulla on eräitä muutoksia tähän nyt ehdotettavana. Mitä tulee tähän Ruotsin puheenjohtajakauteen, niin me saamme Sven Otto Littoriinin tänne mutta kukaan muu ministeri tänne ei sitten tulekaan, koska rouva Husmark Parson ei ole päässyt tänne paikalle, siis sosiaaliministeri. Sitten toinen asia, keskustelu, joka koskee maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämistä. Tämä pidetään kahdessa osassa – Sitten huomenna aamuna, kun me aloitamme, niin olen Kinga Kunsmeiden esittelijämme kanssa toivonut, että tästä mikroluototuksesta tulee eh, uusi kohta käsiteltäväksi ja että me voisimme valiokunnan kesken sitä käsitellä. singan Kunz tekee tästä sitten, antaa esityksensä huomenna. Neljäs seikka, joka liittyy rouva Blompin mietintöön. raskana olevien ja äskettäin synnyttäneiden työntekijöiden tilanne. Ministeri puhuu kohta tästäkin aiheesta meille. Esittelijä ja erät muutkin henkilöt ovat toivoneet, että huomenna ei äänestettäisikään, vaan se siirtyy seuraavaan kokouksemme 27. tammikuuta. Ja tämä johtuu siitä, että naisten asiain valiokuntakaan ei ota tähän kantaa ja äänestää kun 23. Eh, päivä tammikuuta. Niin näine, muutoksineen, kun tämä hyväksytään, niin huomenna aloitammekin 9.30. Te olette koordinaattorina aktiivinen ja annankin teille puheenvuoron. Puheenjohtaja, haluaisin ehdottaa, että siirrämme keskustelun kohdasta viisi tammikuun kokoukseen. Ja syy on yksinkertaisesti se, että esittelijä ei ole nyt paikalla. Toivottavasti te voisitte tähän suostua ja siirtäisitte keskustelun tammikuun kokoukselle, joten saisimme paremman keskustelun, johon myös esittelijä voisi osallistua. Merci beaucoup. Kiitoksia. Minä kuulin tästä esittelijältä, jonka puolueeseen suhtaudun hyvin myönteisesti, mutta tämä pyyntö tuli hyvin myöhään. Ja nyt on erittäin vaikea muuttaa esityslistaa. Tämä tarkoittaisi sitä, että meidän pitäisi keskeyttää työmme kolmeksi vartiksi ja se olisikin vähän huonompi juttu. Ja nyt ehdotankin teille, että me käymme alustavan ensimmäisen keskustelun tästä asiasta tänään. Ja voisimme sitten poliittisesti ottaa vähän tiedoksi, mistä on kysymys. Ja sitten ennen kun ryhdymme äänestämään silloin tammikuussa, niin pitäisimme toisen kerran, jossa esittelijän läsnä ollessa voisimme esittää erilaisia kantojamme. Joka tapauksessa on vähän huono käytäntö se, että tällaista tärkeistä asioista, joihin liittyy paljon tarkistuksiakin, niin on aina huono asia, että heti tarkistusten esittämisen jälkeen tulee äänestys. Minun mielestäni on sen tähden hyvä, että tässä nyt jo vähän käsittelisimme tar- tarkistuksia tässä vaiheessa jo. Ja sihteeristö sitten voisi löytää meille toisen keskustelutilaisuuden, mahdollisuuden täältä kalenteristamme. Silloin voisimme lopullista eh, valiokuntamme äänestystä valmistella tästäkin asiasta. Täällä on pyydetty puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Uh, I tend to agree. Minä olisin eh, samaa mieltä tästä kysymyksestä. Olisi hyvä saada tästä alustava keskustelu jo tänään, mutta esittäisin toisen pyynnön koskien esityslistaa. E, siinä tapauksessa teidän pitää, pitää nyt sopia e, vielä ministerin kanssa, että e, tämä sopii hänelle. Minä olisin mieluiten kyllä nähnyt, että me olisimme siirtäneet tämän keskustelun tammikuulle sen vuoksi, että mielestäni olisi tärkeää, että esittelijä osallistuisi tähän keskusteluun. Mutta jos tämä nyt valmistellaan hyvällä tavalla, niin että kaikki toimii hyvällä ja kohtuullisella tavalla, niin selvä, olkoon. Mutta kuitenkin pyytäisin teitä vielä kerran miettimään, olisiko mahdollista siirtää keskustelu tammikuulle. Merci beaucoup. Madame Cornelissen. Kiitoksia. Cornelissen. Uh, yeah. uh, now that we nyt kun meillä ei huomisaamuna ole äänestystä yhdeksästä kymmeneen, niin pyytäisin, että käytäisimme tämän ajan trilogiin ja äh, aloittaisimme lopun kokouksen kello kymmeneltä. Eli valmistelisimme trilogia mikrorahoituksesta. Euh, euh, joka tapauksessa huomenna aamunahan ei ole mitään trilogiassa järkeä, koska Koreper kokoontuu huomenna. Meillä ei ole edellisen trilogian, trilogin jälkeen mitään uusia viestejä Koreperiltä. Tämä oli tarkoitettu alun perin sillä tavalla, että ensi maanantaina olisi tällainen kokous, jossa trilogia valmistettaisiin, valmisteltaisiin tiistai-illaksi. Jos meillä olisi kahdeksasta yhdeksään tällainen trilogi ensi tiistaina. Ja huomenna me aloitamme 9.30 tämän, tämän oman kokouksemme. Ja muita kommentteja esityslistasta ei näy olevaankaan, niin me voisimme nyt aloittaa ministerimme kanssa. Anteeksi, että tässä nyt vähän meni aikaa näihin muihin asioihin, mutta te tunnette kyllä tällaiset tilanteet. 4. ja 5. marraskuuta pidetyn kokouksen pöytäkirja on jaettu ja se hyväksytään, kun kommentteja ei ole. Sitten minulla on muutama ilmoitusasia, mutta minä ilmoitan niistä vasta sitten, kun ministeri on puhunut. Tervetuloa tänne ja sen kummempia viivittelemättä annan teille puheenvuoron. Se, että olette tänään kanssamme täällä tänään, niin tässä tulee tiettyä valoa näihin asioihin. Meillähän on ensimmäinen päivä Lissabonin sopimusta tänään. Nämä ovat asioita, jotka ovat tärkeitä meidän valiokunnallemme erityisesti kahdessa asiassa artikla 9, joka antaa tämän horisontaalisen lausekkeen meille tietyistä aiheista. Ne ovat sellaisia kysymyksiä, jotka meidän mielestämme pitäisi tärkeysjärjestyksessä nousta toiseen kohtaan. Ja sitten ne yleishyödylliset palvelut on toinen asia. Ja niillekin saadaan aivan uusi ulottuvuus näiden artiklojen ja pöytäkirjojen myötä. Me palaamme näihin asioihin myöhemminkin, mutta tässä halusin vielä sanoa tämän, että meillä on nyt aivan uudet juridiset näkymät tässä edessämme. Eilen illalla tehtiin sopu eräästä asiasta. Se on sellainen asia, josta parlamentin eh, kanta vielä auki, mutta hyviä merkkejä siitä on ilmassa. Te tunnette tämän asian erittäin hyvin, koska te olette tutustuneet ja osallistuneet eh, asian käsittelyyn aikaisemminkin meidän seurassamme. Thank you very much, uh, Madam Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ensinnäkin äh, aika rientää silloin kun hauskaa on. Ja nyt täytyy sanoa, että vaikuttaa siltä, että se oli aivan kuin eilen, kun olin täällä viimeksi syyskuussa. Ja nyt olemme viemässä jo päätökseen Ruotsin puheenjohtajakautta. Olen tyytyväinen, kun olen päässyt tänne äh, katsastamaan Ruotsin puheenjohtajakautta tällä alalla ja käyn läpi eri kysymyksiä. Aivan ensiksi muutama sana nykyisestä työmarkkinatilanteesta Euroopassa. Niin kuin kaikki tiedämme, talous- ja rahoituskriisi on aika pahasti satuttanut Euroopan työmarkkinoita. Yli 7 miljoonaa työpaikkaa menetetään 2009-2010 ja työttömyys saattaa mennä yli 10 prosenttiin 2010 mennessä. Lissabonin strategian alusta lähtien äh, työllisyysaste on kasvanut noin 4 äh, prosentilla 60, äh, 65 prosenttiin, mutta tämä talouden taantuma varmasti muuttaa tätä kehitystä. Vaikka kriisi tuntuukin kaikissa jäsenvaltioissa, sen vaikutukset vaihtelevat maittain suuresti. Eilen mm, oli ensimmäinen virallinen kokous ja se käytiin yhdessä oikeus- ja sisäasiain neuvoston kanssa. Viimeinen neuvoston kokous Nitsan mukaisesti, niin kuin puheenjohtaja sanoi, niin Lissabonin sopimus tulee voimaan ja Euroopan unionin näkymät muuttuvat kun katsotaan näitä instituutiomuutoksia EU-ssa, e meidän täytyy puuttua kielteisiin vaikutuksiin, joita rahoituskriisillä on työllisyyteen äh, kun äh, meidän pitää sitoutua ja mahdollistaa se, että Eurooppa nousee vahvempana kriisistä, jotta se voi kohdata tulevat kriisit. Siitä syystä eilisessä neuvostokokouksessa keskusteltiin juuri näistä kysymyksistä aluksi. Kun olin täällä viimeksi syyskuussa, aika vahvasti tunsin, että täällä oltiin huolissaan tilanteesta ja huolissaan myös niistä menetelmien rajoituksista, joita meillä on käytössämme työllisyyden alalla EU:ssa. Siitä huolimatta meidän täytyy katsoa, että tämä ei ole pelkästään mikään prosenttikysymys tai tilastokysymys, vaan kysymys on ihmisistä. Ihmiset, jotka ovat lihaa ja verta, menettävät työpaikkojansa tai sitten eivät koskaan ole päässeet työmarkkinoille. Meillä oli työmarkkinoiden ulkopuolella jo satoja tuhansia ennen kriisiä. Ja nämä ihmiset ovat sellaisia, että heillä on oikeus tuntea kuuluvansa yhteiskuntaan. Heidän pitää tuntea, että hekin saavat palkkansa, heitä tarvitaan, he voivat toteuttaa unelmiansa – ja heillä pitää olla myös vaikutus omaan tulevaisuuteensa. En unohda tätä koskaan, kun äh, kolme vuotta sitten olin äh, yhdessä hankkeessa Tukholmassa. Tapasin Leifin, joka oli pari vuotta minua nuorempi, ja hän oli ollut 14 vuotta pyörätuolissa. Hän oli saanut vammaiseläkettä 14 vuotta, ja hän sanoi, että ainoa mitä minä haluaisin olisi työpaikka. Ja kaikkien tilastojen ulkopuolella äh, kaiken toiminnan lisäksi. Tämä on asia, josta tässä on kyse. On ihmisiä, jotka tarvitsevat roolin yhteiskunnassa. E, meillä on tämä tarve inhimillisestä näkökulmasta, mutta myös talouden näkökulmasta, koska me näemme, mitkä väestölliset haasteet meillä on edessämme. Jos me haluamme säilyttää meidän koulu- ja eläkejärjestelmämme, hyvinvointijärjestelmämme. Me tarvitsemme kaikki eurooppalaisten työtä tekevät kädet, jotta voimme jatkaa ja parantaa hyvinvointijärjestelmiämme. Meidän täytyy miettiä, miten niitä rakentaa ja me tarvitsemme todellakin kaikki käsiparit jatkossakin. Ehm, niinpä EPSCO-tasolla, Eurooppa-tasolla meillä on rajalliset välineet. Siitä syystä meidän täytyy katsoa, mitä meillä on käytössämme kansallisella tasolla. Ja eh, avoimen koordinointimenettelyn kautta pitäisi mahdollisimman paljon eh, keskittyä siihen, että kaikilla politiikan aloilla keskitytään osallisuuteen. Ja siitä syystä sanoisinkin, että sosiaalinen Eurooppa alkaa työpaikoista. Jos me haluamme puhua koheesiosta Euroopassa, niin tässä on kyse juuri työmarkkinoista. Me haluamme väistää sen, että e, työttömyys nousee ja edelleen sillä on seurauksensa. Olemme oppineet aikaisemmista kriiseistä, että meillä pitää olla riittävästi järjestelmiä niin, että ihmiset pääsevät takaisin työmarkkinoille ja työelämään sen jälkeen, kun suhdanteet muuttuvat. Meillä täytyy olla Euroopan täysi työvoima käytössämme, jotta voimme taata tulevaisuudessakin kansalaistemme vaurauden. Yksi kokouksen tuloksia Meillä oli tietenkin epävirallinen kokous jo heinäkuussa, mainitsin siitä jo aikaisemmin hyviä hedelmällisiä keskusteluja yksittäisistä toimista jäsenvaltioissa, jotta taataan työpaikat ja meillä on parhaat mahdolliset politiikat käytössämme, jotta voimme helpottaa näitä rakenne, rakenteita tulevaisuudessakin Euroopassa. Ja Tuloksena on tämä vihkonen, se ei vaikuta kovinkaan suurelta, mutta siihen on koottu hyvät poliittiset toimet kaikissa jäsenvaltioissa, joiden avulla voimme varmistua siitä, että ihmiset voivat pitää työpaikkansa ja palata työmarkkinoille mahdollisimman nopeasti. Ja katsomme, että tekin saatte nämä vihkoset mahdollisimman nopeasti. Ja sitten johtopäätökset, joihin olemme päässeet eilisessä EPSCO-neuvoston kokouksessa. Työllisyys- ja sosiaaliministerit eh, ikään kuin valmistelevat Lissabonin mm, eh, jälkeistä aikaa eh, tässä pääministeri saa nämä tiedot ja nämä käytetään sitten Espanjan kaudella. Meillä oli myös lokakuussa Euroopan neuvoston kokous ja siinä painotettiin poliittista sitoutumista ja haluttiin tukea työmarkkinoita niin, että estetään, estetään työttömyys ja korkeat työttömyysluvut. Ja jos nyt mennään sitten näihin johtopäätöksiin, edistetään työmarkkinoiden osallisuutta ja 2010 eh, Lissabonin agendan toimia ja meidän täytyy katsoa, mitä eh, asioita pitää tehdä, jotta voimme torjua työttömyyttä ja miten voimme katsoa, että nämä eh, toimet täytäntöön pannaan, jotta Eurooppa pääsee tästä kriisistä paremmassa kunnossa yli. Ei, täytyy katsoa, minkälaisia työmarkkina- ja sosiaalipoliittisia ulottuvuuksia on eh, käytössämme, jotta me saamme lisää työllisyyden tarjontaa tai työn tarjontaa ja osallisuutta. Me sovimme myös pohjan tälle keskustelulle. Johtopäätösten mukaisesti meillä pitää olla osallistavammat työmarkkinat, jotta saamme kaikille korkean tason hyvinvointia. Ja tästä johtopäätöksenä aktiivinen työvoimapolitiikka on hyvin olennainen sosiaalipolitiikka toimen ohella siinä, että saadaan aikaan hyvä hyvää työllisyyspolitiikkaa. Myös uusi eurooppalainen työllisyysstrategia 2010 jälkeen on tässä olennainen. Ja haluaisin sanoa, että tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen puheenjohtajakausi. Meillä on tässä uusi vastavalittu Euroopan parlamentti ja olemme nähneet myös perussopimuksen uudistamisen. Me olemme nähneet komission, joka on päättänyt työnsä ja odotamme, että uusi komissio muodostetaan ja virallistetaan. Ja tässä suhteessa me saimme tehdä mahdollisimman paljon tämän kauden aikana ja olemme valmistelleet tässä maaperää Espanjalle ja uudelle komissiolle. Minä odotan läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa näissä kysymyksissä, koska me tarvitsemme teitä ja me tarvitsemme toinen toistamme, jotta saamme hyvän tulevaisuuden. Niin kuin mainitsin äh, vähän aikaa sitten, kriisin äh, päävaikutus äh, tuntuu tietenkin ihmisten elämässä. Jos haluamme lieventää vaikutuksia, niin Eurooppa-neuvoston uusi mikroluottoväline on tässä merkittävä. Mikroluottojen saatavuus, on tärkeää myös mikroyrityksille ja niiden avulla voidaan saada aikaan osallistavampaa työmarkkinaa ja me haluamme tätä kautta parantaa työmarkkinoiden tilannetta. Ja tämä ehdotus on ollut hyvin tärkeä asia puheenjohtaja valtiolle, sitä se on edelleenkin. Ja varmasti tiedätte, että me neuvottelemme tällä hetkellä Euroopan parlamentin kanssa eh, kriisin vastaisista eh, kysymyksistä tai kriisin torjunnasta. Tässä kyse on budjettinäkökohdista ja uusien välineiden rahoituksesta. Neuvosto tukee komission ehdotusta, että uudelleen sijoitetaan varoja tähän uuteen välineeseen ja puheenjohtajavaltio haluaisi saada tässä asiassa ensimmäisen käsittelyn sopimuksen. Se ei ole mitenkään helppo kokonaisuus, tämä asiakokonaisuus. kokonaisuus uskon, että mm, jos tästä päästään sopimukseen, niin se on erittäin hyvä askel eteenpäin, jotta saamme aikaan osallisemman Euroopan. Ja toivon, että saamme Ruotsin puheenjohtajakaudella, kun meillä muutama päivä on vielä edessämme. Ähm, Toinen alue on se, että saadaan työ- ja perheelämä yhteensovitettua. sovitettua ja tästä uusi direktiivi, joka koskee vanhempainlomaa. Se perustuu työmarkkinaosapuolten sopimukseen ja siinä taataan vanhemmille mahdollisuus yhdistää perhe ja työelämä. Myös naisten oikeudet ja tasa-arvonäkökohdat otetaan esiin tässä asiakirjassa, jossa eh, puhutaan perheoikeuksista ja vastuista. Kun edistetään eh, tasa-arvoa, niin naiset ja miehet voivat yhdistää työelämän ja perheelämän, ja tämä on tärkeä näkökohta neuvostolle. Siitä syystä on tärkeää, että me olemme saaneet eh, juuri eilen aikaan sopimuksen direktiivistä, joka koskee itsenäisiä ammatinharjoittajia. Me olemme olleet läheisessä yhteistyössä tässä Edith Estrelan kanssa. Ja meiltä on osallistuttu myös direktiivikeskusteluun ja tästä naisten oikeuksien valiokunnan edustajan kanssa. Ruotsin tasa-arvoministeri kävi aikaisemmin naisten oikeuksien valiokunnassa tänä syksynä. Me odotamme kovasti tätä asiaa, jota jatketaan vielä Espanjan puheenjohtajakaudella. Korkean tason konferenssi 6. 26.–27. lokakuuta. Siellä oli, olivat kaikki sidosryhmät keskustelemassa siitä, miten voidaan puuttua kriisin vaikutuksiin, rakentaa vahvempaa Eurooppaa tulevaisuudessa. Tässä esitettiin uusia mielenkiintoisia tutkimuksia ja tarkasteltiin työmarkkinaosallisuutta eri näkökulmista. Yksi aihe oli se, että minkälaisia toimia tarvitaan, jotta saamme sellaisen työllisyysasteen, joka takaa hyvinvointiyhteiskunnan Euroopassa. Toinen haaste tulevina vuosina, tai toinen aihe oli sitten no, tulevaisuuden haasteet ja sitten aktiivinen työvoimapolitiikka. Ja tarkoitus on myös antaa ministerille mahdollisuus keskustella sitä, miten puuttua tähän äh, taloudellisen lamaan parantamalla työllisyyttä. Keskusteluissa puhuttiin paljon kansallisista toimenpiteistä, kriisin seurauksista ja siitä sitten kyettiin vaihtamaan äh, hyviä kokemuksia. No, meillä on vielä kuukausi aikaa Ruotsin puheenjohtajakautta ja olen ihan vakuuttanut, vakuuttunut siitä, että yhdessä voimme vastata näihin haasteisiin ennen kuin me sitten kuun lopussa annamme viestikapulan Espanjalle. Haluaisin tässä yhteydessä kiittää Euroopan parlamenttia ja tätä valiokuntaa teidän yhteistyöstänne kuluvina kuukausina ja toivomme voivamme tehdä teidän kanssa yhteistyötä uudelleen jatkossa. Merci, euh, monsieur le ministre. Kiitoksia herra ministeri tästä esityksestä ja siitä, että kerroitte, miten puheenjohtajakausi on sujunut. Tässähän oli aikatauluongelmia. Täällä oli kaksikin valiokuntaa ja sopimus, ratio, ratio, anteeksi, kaksi komissiota ja sopimus, joka ratifioitiin. Ja sitten Monia keskusteluja on eh, vielä on käyty ja, ja monenlaista kritiikkiä on kohdistettu toimintaan. Varmaankin näitä asioita keskus- käsitellään tässä keskustelussa, jonka nyt aloitamme. Rova Kinga Kunssa ensimmäisen eh, puheenvuoron. Hän on esittelijä näistä mikroluotoista. Very much, eh, Mr. Minister. Kiitokset eh, herra ministeri, kiitokset siitä, että tulitte tänne ja kiitokset eh, esityksestänne. Haluaisin myös onnitella teitä teidän menestyksestänne, koska teillä on tässä ollut eh, muutamia kovia kuukausia keskellä koko tätä kriisiä. Ei ole helppoa olla työllisyysministeri. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä monista asioista, mitä sanoitte mainitsitte myös, että vaikkakin tiettyjä parannuksia on näkyvissä rahoitus- ja taloudellisessa tilanteessa Euroopassa, niin se, mitä kuitenkin on nähtävissä, on työttömyyden lisääntyminen ja myös sosiaalisten ongelmien lisääntyminen. Odotettavissa on, että vielä kaksi miljoonaa ihmistä menettää työpaikkansa vuoden 2010 aikana, joten työttömyys prosentti voi nousta jopa 10 prosenttiin, joka on kovasti korkea verrattuna aikaisempiin vuosiin. Mainitsitte myös, että tässä puhutaan ihmisistä, ei ole kysymys ainoastaan tilastosta, vaan ihmisistä ja että me tarvitsemme kaikkia, jotta näemme parannusta Euroopassa. Ja koko sosiaalinen Eurooppahan alkaa työllisyydestä. Ja haluaisinkin kysyä teiltä, tai pyytää teiltä vahvaa sitoumusta ja tukoa tälle eh, mikroluottojärjestelylle. Eh, Tämä voisi olla aikamoinen menestystarina Ruotsille puheenjohtajamaana. Ja tässä nyt olisi hyvät mahdollisuudet saada asia vietyä päätökseen. En minä aina ole oikein ymmärtänyt, että eh, miksi nämä neuvottelut olivat niin vaikeat, koska sikäli mikäli kuin minä ymmärrän, niin pohjimmiltaan kaikki olivat samaa mieltä siitä, että tätä tarvitaan. Me tiedämme, että ihmiset, jotka myön, menettävät työpaikkansa, menettävät eh, usein myös puolen vuoden tai muutaman kuukauden tai vuoden jälkeen pätevyytensä. Joten sen vuoksi on hyvin tärkeää, että meillä on jonkinlainen keino, jolla me voimme pitää ihmiset aktiivisina niin, että ne voivat eh, palata mahdollisimman nopeasti takaisin työmarkkinoille ja auttaa heitä ei ainoastaan taloudellisesti, vaan myös eh, tukemalla heitä oppimaan uusia taitoja ja käynnistämään uusia yrityksiä. Joten toivon todellakin, että Ruotsi puheenjohtajamaana voisi työntää eteenpäin tätä ohjelmaa, joka, eh, jota me kaikki pidämme hyvin tärkeänä ja että te voisitte viedä tätä eteenpäin neuvostossa. Parlamentti on tälle valmis. Parlamentti tukee tätä eh, niin pitkälti kuin ikinä vain mahdollista. Mutta me todellakin tarvitsemme neuvoston tuen. Ja Ruotsin, puheenjohtaja, eh, Ruotsin tuen puheenjohtajamaana. Kiitos. Thank you very much and, and uh, I agree completely. Uh... Kiitoksia. Minä olen aivan samaa mieltä. Sanoisin, että olemme tässä samalla puolella. Me yritämme todellakin saada aikaan sopimusta. Olemme huomanneet, että jos haluamme sopimuksen, niin täytyy rakentaa kompromisseja. Näinhän asiat menevät ongelma, joka edessämme on, on se, että äh, tietyillä jäsenvaltioilla on merkittäviä budjettiongelmia. Me yritämme löytää tasapainon voisimme pyytää teiltä, että soitatte valtiovarainministereillenne ja teette parhaanne. No, me yritämme todellakin saada aikaan sopimuksen mahdollisimman pian. Ja jos saamme tämän aikaan, niin sitten saamme sen ehkä kun kriisi on ohi, mutta tässä vaiheessa saattaa olla, että siellä on sitten vähemmistö, joka jäädyttää koko sopimuksen, mutta yritän vakuutella tiettyjä kollegoja, että he vakuuttavat kollegansa. Kiitoksia, ministeri. Kaikki meidän perustelumme eh, ovat eh, aivan valideja. Huomennahan on eh, ministerikokouksia. Ja tämä mm, on hyvin tärkeä asia. Meitä kaikkia kiinnostaa hyvin, hyvinkin paljon, kuinka tämä mikroluototusasia edistyy tässä Ruotsin kaudella. Ne koskee tietenkin valtiovarainministeriöitä, mutta myöskin sosiaalipuolen ihmisiä. Elisabeth Moran, olkaa hyvä. Merci, madame la... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää ministeriä siitä, että hän on jälleen kerran tullut tänne kertomaan, miten työt etenevät Ruotsin puheenjohtajakaudella. Minulla ei ole mitään lisättävää tähän mikroluotoasiaan. Me tiedämme kaikki olevamme samaa mieltä. Tämä henkilökohtainen aloitteen teko on aina se, mistä lähtee työpaikkojen luominen. Ja aivan minimaalisellakin rahoituksella niin tällainen liikkeelle lähtö on merkittävä silloin, kun työpaikkojen luomista ajatellaan. Pari asiaa on, joihin haluaisin palata, jotka ovat eh, meille erityisen tärkeitä nyt, kun taistelemme kriisin vaikutuksia vastaan. Mutta mm, ne ovat kysymyksiä, jotka liittyvät myöskin työllisyyteen vähän laajemmin. Kaksi kysymystä, jotka koskevat eh, ensinnäkin sitä, että mm, ihmisten mm, osallistuminen työelämään. Haluaisin tietää, että kuinka te omalla kaudellanne voitte edistää nuorten siirtymistä työelämään. Tehän tiedätte, että nuoret ikäluokat, jotka ovat juuri päättäneet opintonsa, ovat erityisesti työttömyyden kurittamia. Heitä kriisi lyö rankimmin ja heillä on erityisen vaikea tilanne. Tietenkin voidaan suuria tavoitteita, inhimillisiä sellaisia esittää, kuinka taistellaan työttömyyttä vastaan, mutta täytyy muistaa, että nämä nuoret ovat erityisen, erityisen alttiita näille ilmiöille ja kuinka me siis autamme heitä pääsemään työelämään. Erityisesti tässä on vielä alaryhmä ja se koskee nuoria, joilla ei ole ammattipätevyyttä. Jos ei ole mitään ammattipätevyyttä, niin se on osoittautunut sosiaalisen marginalisoitumisen tärkeimmäksi tekijäksi ja tähän ryhmään pitäisi erityisesti keskittyä. Sitten toinen kysymys, jonka esitän Ruotsille puheenjohtajana. Mikä on tämä turvaverkkojärjestely, kun ajattelemme työllistymistä? meillä on tällaista osaamisen vahvistamisvälinettä kehitetty, mutta tämä ei toimi tarpeeksi nopeasti. Miten me voimme tämän ammattipätevyyden validoinnin nyt saada vähän paremmin e, e, esille ja edistettyä? Erittäin konkreettisia kysymyksiä. Sitten seuraava, olkaa hyvä. For Kiitos puheenjohtaja äh, puheenvuorosta ja kiitokset Ruotsin ministerille siitä, että hän tuli tänne jo toisen kerran. Minä todellakin arvostan sitä, että käyt vuoropuhelua valiokuntamme kanssa. Minulla on sinulle yksi kysymys. Kun puhutaan sosiaalisesta ja työllisyydellisestä statuksesta, niin EU:ssa pitäisi olla rehellisempiä tässä keskustelussa, ei pessimistisiä, vaan rehellisempiä koska minun käsitykseni mukaan, ja kun minä nyt olen kuunnellut ammattiyhdistysliikkeitä, työelämän edustajia, mutta ehkä erityisesti AY-liikettä, että tilanne on vaikeampi. Ja että koko ajan lähdetään kilpailemaan esimerkiksi työ- ja palkkaehdoilla, ja että yrityksiä siirretään muualle. Ja tämä johtaa jonkinnäköiseen sosiaaliseen dumppaukseen, josta me voimme Euroopassa puhua. Ja sen vuoksi äh, poliitikkojen täytyisi uskaltaa ottaa tämä asia esiin. AY-liike on äh, hyvin äh, positiivisia EU-ta kohtaan ja ammattijohtajilla on ollut vaikea selittää jäsenilleen, miksi heidän pitäisi tukea EU-ta, kun se ei ole tuonut mitään hyvää mukanaan. Sen vuoksi kysyisinkin sinulta, mitä Ruotsi puheenjohtajana on tehnyt konkreettisesti, jotta voitaisiin estää sosiaalista dumppausta ja työvoiman halpamyyntiä? Thank you very much. Let... Kiitoksia kovasti. Aivan aluksi haluaisin vastata Rova Moranille koskien nuoria työmarkkinoilla. Uskoisin, että me kaikki olemme turhautuneita siitä, että niin monilla nuorilla on vaikea päästä työmarkkinoille mukaan. Jos nyt katsotaan ajan myötä ja eri maissa tilannetta, huolimatta minkälaisia järjestelmiä eri maissa on, niin voidaan huomata, että nuoret ovat taipuvaisempia tai ovat herkempiä eri suhdanteissa. Silloin kun mennään, äh, mennään alamäkeä, silloin nuoret joutuvat ulkopuolelle ja sitten taas päinvastoin Tämä pätee kaikkiin maihin ja äh, nuorisotyöttömyys on helposti tuplasti sen, mitä äh, työttömyys kaiken kaikkiaan, e, vaikka maissa on erilaiset e, tilanteet taloudellisesti ja työolosuhteissa, niin tämä on totta. Jos katsotaan niitä maita, jotka ovat onnistuneet pitämään alhaisen nuorisotyöttömyyden, niin sanoisin, että kaksi sanaa voisivat kuvata näiden maiden asemaa. Aktivointi ja koulutus. Aktivointi yritetään pitää nämä nuoret mahdollisimman lähellä työmarkkinoita silloin, kun ollaan lamassa. Ja sitten koulutus, aivan kuin itse mainitsitte, se on erittäin tärkeää, jotta valmistellaan nuoria työympäristöön, joka tulevaisuudessa vallitsee. Tämän lisäksi maat ovat enemmän tai vähemmän hyviä siinä, että ne saavat aikaan yhteyksiä koulutusjärjestelmän ja työmarkkinoiden välillä. Tanskassa tai Alankomaissa on läheisemmät suhteet yhteydet koulutusjärjestelmän ja työmarkkinoiden välillä kuin esimerkiksi Ruotsissa. Ja tämä on meidän vahingoksemme. Se tarkoittaa sitä, että monet lähtevät koulusta ilman, että heillä on minkäänlaista yhteyttä työmarkkinoihin. Ulle Ludvigson mm, täällä oli aikaisemmin AY-liikkeessä mukana ja se teki hyvää työtä niin, että saatiin sopimuksia ja niin, että ihmiset tulivat mukaan järjestelmällisemmin. Ja meidän pitäisi oppia niiltä, jotka ovat saaneet aikaan hyviä tuloksia, joko koulutusjärjestelmän kautta tai työmarkkinaosapuolten kautta, jotta saadaan aikaan yhteys koulutusjärjestelmän ja työmarkkinoiden välille. Jos katsotaan tiettyjä maita, niin nämä argumentit ovat hiukan erilaisia. Tanskassa ehkä sanotaan, että myös rahoitus, rahoitusnäkökohdat ovat tässä olennaisia, mutta en mene nyt niihin. Jos nyt katsotaan sosiaalista dumppausta, minä epäröisin kovasti, voiko tällaista sanaa käyttää se lähettää sellaisen viestin, viestin ihmisille, että kun muuttaa maasta toiseen, se on huono asia. Minä en olisi siinä samaa mieltä. Yleensä ottaen se on varmasti teidänkin mielestänne hyvä asia, että voit tehdä töitä toisessa maassa. Se on tietenkin erittäin hyvä asia. Ja erityisesti, jos katsotaan nyt, katson asiaa ruotsalaisena, ja katsotaan väestökehitystä, me tarvitsemme kaikkia työtä tekeviä käsiä Ruotsissa ja kaikkia muita myös 2-30 eh, vuotta eteenpäin. Eri, eh, on siis erittäin hyvä, hyvä saada uusia kokemuksia sekä yksilötasolla että työmarkkinoilla. Mutta varmasti muistatte eh, silloin, kun me saimme tuomioistuimen päätöksen me mietimme, että se oli huono juttu. Ensimmäinen kantamme asian oli se, että pitäisi saada ruotsalaiset työehtosopimukset ja ruotsalainen säädöstö. Mutta nyt meidän täytyy sopeutua tilanteeseen mahdollisimman hyvin. Ja Laval, Lavallista tuli ehdotus ja e, sitten esitimme sen parlamentille muutama kuukausi sitten. Se on paras tasapaino, jonka olemme saaneet aikaiseksi, mutta e, mm, e, meillä on edelleen työehtosopimukset Ruotsissa ja edelleen on mahdollisuus ryhtyä toimiin ulkomaisia työehtosopimuksia vastaan ja Tämä liittyy nimenomaan tähän oikeudenpäätökseen ja lähetettyjen työntekijöiden tiiviin. Uskon, että komissio on tehnyt hyvää työtä, kun se on yrittänyt saada paremmalle tolalle läpinäkyvyyttä tässä tehdään yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa ja me puhuimme tästä jo viimeksi kaksi näkökohtaa tässä keskustelussa. Sosiaalilausake, joka liittyy tähän sopimukseen, nyt on liian myöhäistä, koska sopimus on jo tästä päivästä voimassa. Johan laiva tässä lähti liikkeelle ja toinen seikka on sitten se, että lähetettyjen työ, työntekijöiden direktiiviä pitäisi uudistaa suoremmin. Tässä puhuttiin, komissio puhui jo, en tiedä miten se sanotaan englanniksi, täytäntöönpano mm, säädös, emme oikeastaan tiedä mitä se tarkoittaa, täytäntöönpanoasetus ja me odotamme tosiaankin, että komissio palaa tähän asiaan se, että muutettaisiin äh, lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä. Äh, siitähän keskustelimme äh, viime kerralla jo, joten meidän täytyy katsoa, mitä komissio esittää. Minä suhtaudun herkällä korvalla, kuuntelen herkällä korvalla tätä asiaa ja on tärkeää, että ne saadaan etukäteen jo tietää, mitä voidaan odottaa ja voimme toimia sen mukaisesti yritän välttää sosiaalista dumppausta tai sellaista sanaa. Tietenkään ei haluta kohdella ihmisiä huone, huonosti, äh, huonosti äh, minkään, äh, minkään oikeuden päätöksenkään nojalla. Tarvitsemme tähän järjestystä tähän asiaan. Kiitos. Monsieur Sergio Cofferati, puis Madame Pascal Grun. Sitten herra Cofferati. Grazie Presidente. Signor Ministro, credo che sia... Kiitoksia. Ministeri, minä uskon, että täällä jo tuli sanottua, ja aivan kuten Ruotsin puheenjohtajakaudella on useampaan kertaan todettu, niin meidän täytyisi kohentaa työmarkkinoita. Ja pitäisi myöskin vanhempain lomaan kiinnittää huomiota. Meidän pitäisi saada tällaisia tasa-arvoisesti työskenteleviä komiteoita. Mutta sitten on myös laatukysymyksiä, koska monet ihmiset ovat jääneet ulkopuolelle, työelämän ulkopuolelle ennen eläkeiän saavuttamista. Ja silloin on huomattavissa, että kaikki ammatillinen osaaminen, se ei välttämättä liity ihmisen osaamiseen, ammatilliseen taitoon. Mitä enemmän ihminen on tehnyt työtä, sitä parempi kokemus hänellä on. Ja jos tällaiset eh, ihmiset tai liian aikaisin laitetaan eläkkeelle, niin menetetään paljon osaamista. Tällaisen työelämän kohentamiseen pitäisi liittää myöskin koulutusta sillä tavalla, että ammattitaitoja, joita tällä tavalla menetetään, saataisiin uudelleen työmarkkinoiden käytettäväksi. Sitten tällainen arkaluontoinen kysymys nuorten liikkuvuus, se on positiivinen asia ja nuoret voivat siirtyä maasta toiseen, mutta on myös sellaisia nuoria, joiden on pakko lähteä, koska heillä ei ole mitään mahdollisuutta löytää koto puolesta työtä. Kun kriisistä päästään eroon, niin eikö olisi tärkeää tällä tavalla hallinnoida työmarkkinoita niin, että tämä jakopolitiikka tulisi koordinoidummaksi? Tällä saattaa olla monenlaisia vääristymiä maan sisällä, mutta myös eri maiden välillä. Jos työmarkkinoita ohjaillaan, ohjaillaan ilman, että otetaan veropolitiikka ja työllisyyspolitiikka kaikki tähän mukaan, niin voi tulla vaikeuksia. Pascal Myni. Kiitoksia. Voisitteko te, herra ministeri, vastata meille, onko seuraavassa Euroopan neuvostossa joulukuussa, onko työllisyys ykköskysymys? Aihe on meille erittäin tärkeä tässä kriisin eh, vaiheessa. Haluaisin tietää, minkälaisia konkreettisia toimia teillä on ehdottaa. Olen samalla linjalla kuin kollegani, joka puhui nuorista. Mutta haluaisin myös ottaa vammaiset tähän mukaan, koska hehän ovat kaikkein haavoittuvaisin ryhmä. Ja vammaiset ovat usein työelämän ulkopuolella. Onko teillä siihen jotain konkreettista ehdotusta? Sitten naisten tilanne, jotka ovat synnyttäneet tai imettävät, niin tätä, tätähän nyt ei päästä hyväksymään. Ruotsin kausi ehtii loppua, koska se siirtyy tammikuulle. Mutta mitä mieltä olette siitä? Thank you. <laughs> Kiitos. Aloitetaan äh, edustaja Kofratista ja ikääntyvistä ihmisistä työmarkkinoilla. Aloitan tästä. Uskon, että vaikkakin nuoret ihmiset, äh, me olemme huolissamme sitä, että nuoret ihmiset eivät pääse työmarkkinoille, mutta kuten sanoin kuitenkin, niin äh, silloin kun on lama, nuoriin iskee lujempaa, mutta heillä on taas toisaalta enemmän mahdollisuuksia sitten, kun nousukausi alkaa. Jos sitten taas vanhempi ihminen jää työttömäksi laman aikana, hän on todennäköisesti lähes mahdotonta päästä takaisin. Joten sillä tavalla olisin huolestuneempi vanhemmista työntekijöistä, jotka jäävät jalkoihin kriisien aikana. Ja mitä me olemme nähneet sekä Ruotsissa että muissa maissa, kun on ollut aikaisempia kriisejä, niin olemme nähneet, että tämä, nämä kriisit johtivat ihmisten pysyvään työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämiseen. He eivät koskaan palanneet takaisin. He siirtyivät työttömyyseläkkeelle, sairauseläkkeelle, eläkkeelle, mille tahansa ja meillä on vielä tänä päivänä ongelmia tämän kanssa 15-20 vuotta edellisen kriisin jälkeen. Mainitsitte myös, että teollisuuslaitokset sulkevat oviaan. Yksi suuri ongelma onkin se, että meillä on sekä finanssikriisi samanaikaisesti, kun tapahtuu tiettyä talouden muuttumista – ja että nämä liittyvät yhteen. Ei ole helppoa esimerkiksi katsokaapa Volvoa tai Saabia ja kertoa autovalmistajalle, jotka ovat hyvin koulutettuja, ovat olleet kauan mukana, että no niin, nyt sinun täytyy lähteä takaisin koulun penkille ja ryhtyä vaikkapa sairaanhoitajaksi. Ei tämä ole kovin helppoa. Mutta kaikkien politiikan alueen alu, politiikan alueiden koordinaatio on tärkeää. Ei työllisyyspolitiikka voi olla oma erillinen pikku saarensa, joka hoitaa kriisiä. Ei, vaan meidän täytyy toimia hyvin integra, integroidusti. Täytyy olla koulutuspolitiikka, verotuspolitiikka, kaikki mahdolliset asiat mukaan, niin että saadaan tällainen hyvä poliisimiksi. Ja tämä voi näyttää hyvin erilaiselta maakohtaiseksi, koska meillä on myös erilaisia ongelmia eri maissa. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että käytetään oikeanlaisia välineitä ja menetelmiä, mutta ilman koordinaatioita me olemme hukassa. Silloin tästä tulee vain ihan niin kuin vakuutusmies tulee tulipalon jälkeen sen sijaan, että, tuli, että mm, palomies tulisi ennen tulipalon leviämistä. Mitä sitten tulee näiden työllisyysasioiden priorisoinnista, vastaus siihen on kyllä. Tietenkin me priorisoimme työllisyyskysymyksiä. Se on tärkeää meille kaikille. Me voimme lähteä kotiin, jos se meille toimisi sillä tavalla. Syy on hyvin selkeä. Palatakseni aikaisempaan, eh, mitä sanoin, jos meillä ei ole ihmisiä työmarkkinoilla, eh, toki me voimme puhua eh, kansallisella tasolla ja EUn tasolla siitä, millä tavalla me käytämme rahaa, jota meillä ei ole. Me tarvitsemme ihmisiä työmarkkinoilla, jotta voimme taata tulevaisuuden ja tulevaisuuden vaurauden. Mitä sitten tulee muihin asioihin liittyen tulevaisuuteen, niin ehkäpä minä jätän tämän kysymyksen nyt väliin ja jätän sen hautumaan espanjalaiselle seuraajalle, niin hän voi sitten kehitellä tätä kysymystä edelleen. Ja seuraava komission jäsen, hänellä on, häntä on odottamassa paljon mielenkiintoisia kysymyksiä myös tässä valiokunnassa ja toivotan hänelle kaikkea onnea siinä työssä. No niin, jännitys kyllä pysyy tässä yllä aivan täysin. Livikson ja sitten Rova Jaakonsaari sen jälkeen. Tack för ordet. Kiitos. Minä haluaisin myös käyttää tilaisuutta hyväkseni ja toivottaa ministerin tervetulleeksi. On aina mieleen, miellyttävää nähdä teidät täällä ja on kiva, että voimme esittää kysymyksiä. Minulla on muutamia kysymyksiä, jotka sinä varmasti tunnetkin Ruotsin kotimaan keskustelusta. Mitä sinä tarkoittit, kun puhuit Lavalin ja Viikingin tuomioista, että ne eivät ole täysin hyviä, vaan että ne tavallaan johtivat väärään suuntaan? Ja se, mikä oli alun perin tarkoitus, että tämä olisi minimidirektiivi, niin nyt tästä on tullut katto sen sijaan, että se olisi ollut se minimi. Oletko sinä valmis sanomaan, että me teemme kaikkemme, mitä vallassamme on, poistaaksemme kaikki ne ongelmat, joihin tämä EUn tuomioistuimen tuomio johti. Koska minusta on tärkeää, että me palkansaajina ja palkansaajia saajana me, meillä on oikeus painottaa meidän työehtosopimuksiamme ja oikeuksiamme, niin voitko sanoa, että Ruotsi puheenjohtajamaana, vaikkakin kausi on tässä päättymässä, mutta istutte neuvostossa jatkossakin, että teette kaikkenne, mitä vallassanne on, että voitte poistaa nämä ikävyydet, mihin tämä tuomio johti. Tuomio käynnistää konsultoinnin työmarkkinaosapuolten kanssa, mitä tulee työaikadirektiiviin olemme huolissamme niistä merkeistä, mitä me olemme nyt nähneet eroavasta komissiosta, joka näyttää siltä, että tämä hylätty opt-out jäisi olemaan olemassa. Ja parlamentti parlamentti on useissa tilanteissa vaatinut, että tämä opt-out poistetaan sen vuoksi, että se heikentää työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta työpaikoilla. Miten suhtaudut tähän asiaan ja miten Ruotsi tulee suhtautumaan asiaan neuvostossa silloin, kun tästä lähdetään keskustelemaan ja päättämään? Kysyisin myös, että onko työministeri huomannut, että raportti niin kutsutusta Stoiberin ryhmästä jossa haluttaisiin antaa PK-yrityksille poikkeuksia työturvallisuussäännöistä, koska tätä pidetään hallinnollisena taakkana. Yksi tulkinta, tai siis tämä tulkinta on mielestäni absurdi. Ruotsissa se tarkoittaa sitä, että tämä työympäristölainsäädäntö koskisi vain muutamaa prosenttia meidän kaikista yrityksistämme Ruotsissa. Ja todennäköisesti tilanne näyttäisi samalta muuallakin Euroopassa. Onko työvoimaministeri sitä mieltä, että on kohtuullista jättää Euroopan työntekijöistä suuri ryhmä työympäristölainsäädännön ulkopuolelle? On tärkeää toki vähentää hallinnollista kuormitusta yrityksille, mutta se ei koskaan saa tapahtua työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden hinnalla. Sitten sanoit ja mainitsit sosiaalisen Euroopan ja sen, että sosiaalinen Eurooppa käynnistyy työpaikoista. Ja se on totta. Mutta haluaisin lisätä, että kysymys on hyvistä työpaikoista, ei vain mistä tahansa työpaikoista, vaan hyvistä työpaikoista sekä mitä tulee eh, työympäristön, työehtoihin, turvallisuuteen. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Ja sitten on tietenkin aina muita asioita, joissa emme aina ole yhtä mieltä, niin- ja silloin meidän täytyy jatkaa keskustelua kotikentällä. Kiitos. Madame Lisa Sitten Liisa Joo, kiitoksia puheenjohtaja. Kuten ministeri sanoitte, työvoiman liikkuvuus on yksi Euroopan unionin perusidea. Mutta jotta sille käsitteelle tulisi myönteinen sisältö, niin kuin minäkin toivon, niin silloin nämä räikeimmät väärinkäytökset, jotka liittyvät työvoiman liikkuvuuteen, ne pitää kerta kaikkiaan eliminoida kollega Ludvigson kertoi niistä jo osittain. Se, että jossakin yrityksessä irtisanotaan omat työntekijät ja otetaan muualta halvemmat työntekijät, niin se ei ole liikkuvuutta se. Se on sana väärinkäyttöä. Mutta vielä pahempi on tämä niin sanottu pakotettu työ. luin amerikkalaisen tutkimuksen, sanotaan, että ihmiskauppa ja pakotettu työ Euroopassa tänä päivänä on suurempaa kuin aikoinaan oli orjuus. Ja minusta tähän ei pidä kerta kaikkiaan suhtautua, suhtautua kevyesti. Se on erittäin kova asia. Mutta sitten varsinainen kysymys liittyy siihen, mitä myös te ministeri sanoitte, että jokaisen kriisin ja laman jälkeen jää aina pitkäaikaistyöttömien joukkoja. Se on totta. Ja ennen tätä kriisiä oli jo varmasti Ruotsissa, Suomessa, monissa maissa oli pitkäaikaistyöttömyyttä. Ja tämän nykyisen kriisin jälkeen, eh, kuinka paljon pitkäaikaistyöttömiä jää, niin sitä emme oikeastaan edes tiedä. Ja minun kysymykseni on, että kun esimerkiksi Suomessa nyt keskustellaan siitä, että Euroopan eh, tämä uusi kilpailulainsäädäntö ja siinä niin sanottu ne minimissääntö uhkaa nyt myös kolmannen sektorin työllistämistä, että monia työttömien esimerkiksi omaa omia työpajoja ja toimintaa uhkaa nyt loppuminen, koska tämä kilpailusääntö rajoittaa, rajoittaa niiden työtä. Niin kysyisin ministeriltä, onko teidän herkkiin korviin, niin sanoitte äsken, että teillä on herkät korvat, niin kuulunut tämä huoli ja onko mahdollista, että tälle tehtäisiin jotain? Yes, thank you very much. Um, Ole Ludvigs. Kiitoksia kovasti. Ensin Ulle äh, Ludvigsson ehkä voisin puhua lavalla äh, tuomiosta äh, tai muista, joita on tullut viime vuonna. En tietenkään voi puuttua näihin oikeudellisesti, mutta ähm, mikä saisuus ole, että olimme tyytymättömiä tähän päätöksiin. Tietenkin teemme kaikkemme, mutta retorinen kysymys olisi se, että mitä voimme tehdä. Me olemme keskustelussa kuulleet, että joko sosiaalilauseke, joka liitetään sopimukseen, nyt se on ohi, se ei ole enää mahdollista, tai sitten muutetaan jollakin tavoin lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä. Nämä ovat ne kaksi, kaksi keskustelussa esiin tullutta asiaa. Me olemme ottaneet esiin useassa useassa yhteydessä neuvostossa tämän asian heti sen jälkeen, kun päätös tuli. Ja neuvostossa ei ole mitään tukea sille, että avattaisiin uudestaan lähetettyjen työntekijöiden direktiivi. Komissiolla on pallo tällä hetkellä. Ja niinpä sen pitäisi toimia. Meidän täytyy saada selvennys siitä, mitä Barroso tarkoitti silloin, kun hän äh, puhui asetuksesta tai säädöksestä. Minun mielestäni äh, työmarkkinaosapuolten kuuleminen on erittäin tärkeää ja tähän mennessä komissio on ollut aika hyvä järjestämään äh, foorumeita, joilla on avointa näkemysten vaihtoa ajatellen lähetettyjen työntekijöiden asemaa. En aio mennä tässä nyt lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin, mutta sanoisin, että e, neuvostossa ei e, kukaan ole nyt e, sen kannalla, että uudistettaisiin. Niin mitä tulee sitten työaikadirektiiviin, niin muistatte varmaan Monty Python sketsin kuolleesta papukaijasta. Tämähän se on Neuvosto sai aikaan sopimuksen seitsemän vuoden neuvottelujen jälkeen ja sitten se epäonnistui, kun neuvoteltiin parlamentin kanssa. Sanoisin, että kun tapaatte uuden komission jäsenen, niin kysykää häneltä, mitä hän aikoo tehdä, koska minul, meillä ei ole aavistustakaan. Minun mielestäni kuitenkin Viime kuukausina keskustelu on kulkenut niillä linjoilla, että laadittaisiin täysin uusi direktiivi tai ehdotus, ja tämä on mielenkiintoinen lähtökohta tuleville vuosille. Ruotsin kanta on ollut se, että yritetään päästä sopimukseen työaikadirektiivistä, koska meillä on ainakin 23 jäsenmaan kanssa ongelmia nykyisen työaikadirektiivin tulkinnassa ja me haluaisimme, että työaikadirektiivi antaa paljon tilaa työmarkkinaosapuolille hoitaa tätä tilannetta – Ymmärrämme, että opt-out on vaikea tilanne. Ne maat, joilla on opt-out tällä hetkellä, eh, heillä ei ole mitään kannustimia eh, päästä sellaiseen sopimukseen, joka lopettaa opt-outin. Ehkä he ovat hiljaa ja ei saada sopimusta aikaan. Sen tähden kesti kauan aikaa, että saatiin neuvostossa jotakin aikaan. Eh, sitten minun mielestäni olisi aika hölmö ajatus jättää nyt pienyritykset ulkopuolelle. Mm, tämä perustuu riskeihin, mahdollisuuksiin. En siis tässä vaiheessa usko, että me toimisimme tässä Eurooppa-tasolla ryhmässä. Kiitoksia tässä kaikki. Merci beaucoup, monsieur Pascal. Kiitoksia Pascal ja Rikke. Ja sitten seuraava. Merci, madame la présidente. Euh, kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia herra ministeri näistä selvityksistä ja kiitoksia myös kaikista toimista, mitä te olette tehnyt. Tämä peruskysymys, jota nyt vain lyhyesti tässä koskettelemme, on, että työttömyys lisäs, lisääntyy, sehän on peruskysymys. Ja meidän pitäisi nyt keskustella siitä, miten me saamme työttömyyden vähenemään. Tämä on ihan kiinnostavaa sinänsä, mutta näillä toimilla me emme saa työttömyyttä vähenemään, joka on tämä varsinainen vitsaus. Sitten kun puhuttiin täältä, täällä Rova Turunen puhui tästä sosiaalisesta polkumyynnistä. Eihän se yleensä ole niin, että työntekijä päättää, että hän muuttaa maasta toiseen, vaan että työnantaja haluaa hyötyä verotuksellisista ja sosiaalisista hyödyistä jollakin muulla paikkakunnalla tai maassa. Meillä on kaksi hiljattain tapahtunutta tapausta Ranskassa. ACM, ruotsalainen yritys Pariisin alueella. H&M, anteeksi. Ja täällä on Bourgen lähellä Pariisissa piste, josta sitten on ihmisiä siirretty SKF on toinen yritys, joka ei vaan dessä, jolla siis e, yritys siellä, niin, jotka ovat erotettuja ja pyydetään kuitenkin, että työntekijät sitten kouluttaisivat bulgarialaisia heidän korvaavia työntekijöitään. Sitten sitten tämä sosiaalinen osallisuus. Eihän sellaista voi olla, jollei tehdä enemmän ponnisteluja tutkimussektorilla ja sellaisen luototuksen osalla, jota annetaan tulevaisuuden ammattien hankkimiseen. Sen jälkeen olen näiden mikroluottojen osalta samalla linjalla – kuin tämä valtio, valiokuntakin, ekp rooli ja keskuspankkien rooli silloin, kun ne myöntävät PK-yrityksille matalakorkoista tai korotonta lainaa. Niin tällaista toimintaa täytyy olla paljon ja sen pitää olla volyymiltaan aivan toisenlaista kuin mistä nyt puhumme. Ovatko nämä sellaisia asioita, joiden myötä voitaisiin luoda tällainen työllisyysrahasto tällaisessa vaiheessa, missä nyt olemme menossa? Děkuji. Paní předsedající, pane ministře. Kiitoksia, puheenjohtaja, hyvä ministeri. Puoli vuotta sitten minä ilmaisin täällä pettymykseni, varmasti muistatte sen. Olin pettynyt siihen seikkaan, että Ruotsi puheenjohtajavaltiona esitteli sellaisen ohjelman kuin se esitti. Minun täytyy todeta, että pelkoni osoittautui todeksi. Minun mielestäni Ruotsi puheenjohtaja valtiona ei tule mitenkään esille historiankirjoissa juuri tällä alalla varsinkaan. Äh, halusin esittää kysymyksen, jonka muut jo esittivät. Minä en enää sitä toista, mutta minulla on toinen kysymys. Haluaisin teidän näkemyksenne asiasta. Ollaan valmistelemassa äh, sopimusta Kolumbian kanssa jota eh, kritisoidaan aivan samalla tavoin kuin Korean sopimusta kritisoitiin. Korea, eh, anteeksi, Kolumbia on maa, jossa Uriben valtaan tultua eh, hänet ilmoitettiin äh, merkittävänä demokraattina, mutta sen jälkeen 500 äh, AY-aktivistia on äh, surmattu. Joko puolisotilaalliset joukot tappavat tai sitten muut, mutta haluaisin teidän näkemyksenne asiasta. Mikä on teidän näkemyksenne koskien tulossa olevaa sopimusta Euroopan, Euroopan komission vapaakauppasopimusta Kolumbian kanssa. Kiitos. Thank you very much. Let me uh, first... Kiitos. Puhuisin ensin SGFstä ja Hennesistä ja Mauritsista. No luonnollisestikaan minulla ei nyt ole mahdollista puhua näistä yksityiskohtaisesti, koska en tiedä niistä niin paljon, mutta nähtävästi siinä on kysymys enemmän veroista kuin laval ja muiden tuomioiden seuraamuksista. Mutta tähän muuhun kysymykseen, mikä luo työpaikkoja? Sanoisin, että niitä on kaksi asiaa. Yksi on luonnollisesti se, että tämä nyt on äh, todistetta sekä tutkimuksesta että kokemuksesta. Eli äh, työvoima varanto on tärkeää, koska se yleensä luo työpaikkoja – Tämä luonnollisesti liittyy myös kulutustavaroiden kysyntään. Tämä onkin toinen asia. Me tarvitsemme asiakkaita ja kuluttajia erilaisille kulutushyödykkeille. Ja sen vuoksi tarvitsemme taloutta, joka uskoo tulevaisuuteen. Ja sen vuoksi minä uskon, että on niin tärkeää, että olemme ryhtyneet voimakkaisiin toimenpiteisiin teollisuusmaissa tämän finanssikriisin hoitamiseksi. Toki meillä on kaikilla tullut vastaan kysymyksiä siitä, miten hoidetaan pankki- ja yritysasiat. No, emme me tässä ole yrittäneet pelastaa esimerkiksi yksittäisiä pankkeja tai pankkien omistajia, ei vaan me olemme pankkien pelastamisen myötä yrittäneet tavallaan pitää verenkierron, talouden verenkierron käynnissä. Ähm, sitten sille edustajalle olen pahoillani siitä, että ette ole tyytyväinen puheenjohtajakauteen. Mikäli olisitte, niin minä hämmästyisin ja olisin huolissani, koska me olemme poliittisesti niin eri kannoilla. No, mutta tämä on nyt toinen asia. Kolumbiaan ensinnäkin tämä on komission toimivaltuus. Mutta Ruotsin näkökulmasta me olemme kuudenneksi suurin ILOn maksaja ja ILO hoitaa näiden sopimusten seurantaa. Ja ei ole hyväksyttävää tämä tilanne, jonka te juuri kuvailitte. Ja teemme kaikkemme tukeaksemme ja auttaaksemme ILOta tällä sektorilla. Mitä tulee VTO-kysymyksiin ja kauppaneuvotteluihin, niin minun täytyy nyt pyytää teitä kääntymään komission puoleen ja hakea sieltä vastausta. Kiitoksia kovasti. Viimeinen puhuja, Veronika Lope Fontana. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, minä haluaisin esittää kysymyksen vielä, jonka Pascal Veni esitti vammaisista. epp ryhmässä meitä huolestuttaa tämä asia erittäin paljon ja varmasti muissakin ryhmissä. Mikä on tilanne tällä hetkellä kun puhutaan vammaisista, joilla on paljon eh, vaikeampaa löytää työtä. En tiedä, mikä tilanne on teidän maassanne. Minä mm, sanoisin, että Espanjassa hallinto eh, on pidätänyt tietyn kiintiön eh, vammaisille aina. Sitä ei täytetä. Meidän täytyisi löytää ratkaisuja ja löytää näille vammaisillekin tulevaisuus. Jotakin on tehty ja on konkreettisia tietoja, mutta kriisi vaikuttaa heihin paljon enemmän kuin muihin. Minkälaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia on auttaa heitä löytämään työtä? Kiitoksia. Kiitoksia. Minä haluaisin käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni ja esittää vielä viimeisen kysymyksen. Te olitte, otitte esiin tuon Lissabonin sopimuksen voimaantulon ja komission kuulemisen strategiasta 2020 Lissabonin sopimus. Mitä te nyt odotatte? Lissabonin sopimuksen äh, täytäntöpanosta ja ähm, Euroopan unionin jäsenvaltiona ja äh, puheenjohtajavaltiona. Äh, siinä varsinkin tulee mieleen julkiset palvelut. Onko teidän mielestänne niin tärkeää, että neuvosto ja muut toimielimet käyttävät omia mahdollisuuksiaan tässä. Ja sitten toinen ajatus tässä 2020 strategia. Minun on sanottava, että olin aika hämmästynyt siitä, että normaalisti meillä on kollegio, mutta nyt se on vain yksipäinen eläin ja vielä ei ole muita jäseniä ei olla voitu keskustella tätä Euroopan unionin strategiapaperia. Sitä ei ollut käsitelty, mutta komissio ehkä on sellainen eläin, joka liikkuu, vaikka sillä ei olisi päätäkään. Mutta tosiaan tästä strategiasta ruotsalaisena ministerinä, mitä voitte sanoa kumppaneillenne muista jäsenvaltioista – hallituksen jäsenenä koskien näitä teidän vastuualueitanne tulevaisuudessa tässä strategiassa. Aikaisemmin puhuttiin työllisyydestä ja jopa täystyöllisyydestä, mutta tämä ei näköjään riittänyt, koska olipa kriisi tai ei, että luotaisiin mahdollisimman paljon työpaikkoja Euroopassa, Euroopan unionissa. Jos nyt käynnistämme uuden strategian tässä vaiheessa, niin mielestäni on tärkeää katsoa, mihin olemme päässeet, missä olemme, jotta ei tule niin paljon pettymyksiä kuin meillä on ollut Lissabonin strategian kymmenen vuoden jälkeen. Ja sitten, mikä olisi teidän mielestänne hyödyllinen aikataulu tässä sosiaali, tässä tietenkin tulee mieleen myös työmarkkinavuoropuhelu. Olipa kyse sitten työmarkkinavuoropuhelusta tai instituutioista, millä tavoin, missä aikataulussa päästään mukaan tähän strategiaan, koska meille on kerrottu, e, että jos haluaa menestyä, pitää osallistaa Eh, ja eh, ei tällaisia asioita voi ilman keskustelua hyväksyä. Ehkä siinä on tiettyjä ehtoja, miten te ruotsalaisena ministerinä näette tämän menetelmän kannalta, eh, tämän uuden strategian ja myös sisällön kannalta. Tämä koskee teitä mm, puheenjohtajavaltiona, niin näin voi vastustaa kiusausta esittää tätä viimeistä kysymystä teille vielä. I can talk regardless. No problem. <laughs> No, poliitikkona minä voin toki puhua. No, haluaisin äh, aloittaa Loki Fontanierin kysymyksestä, mitä tulee vammaisiin ihmisiin. Meillä on äh, tässä kaksi hyvin voimakasta äh, keskipistettä. Ensinnäkin se, että nämä ovat yksilöitä, joilla on oikeus olla mukana työ markkinoilla, kuten tämä Leif, josta puhuin, joka istui pyörätuolissa ja ei ollut kauan työkyvyttömyyseläkkeellä. Toki tässä tilanne vaihtelee jäsenvaltioittain. Ruotsissa, jos nyt annan esimerkin Ruotsista, miten me yritämme tätä ratkaista. Me käytämme vuosittain noin kaksi miljardia euroa tukeaksemme vammaisia ihmisiä työmarkkinoille, mikä on aikamoinen summa rahaa pienelle jäsenvaltiolle. Tässä on kysymys aikamoisesta toimenpidepaketista. Tässä on puhtaita tukia, sitten tässä on kysymyksessä tuki, siis tällainen tuki, että saadaan avustajia ja apuvälineitä työpaikoille – jotta saataisiin ihmisille eh, tukea työpaikoille. Toki eh, työskentelemme myös lainsäädännön kautta ja yritämme myös eh, tehdä yhteistyötä kovasti meidän työmarkkina Osapuolten me kanssa ja pyrimme myös kannustamaan palkkaamaan ihmisiä, joilla on erilaisia vammoja. Meillä on hyvin korkealla kunnianhimo, tähän käytetään paljon rahaa, mutta todellisuus, kuten sanoitte, huonoina taloudellisina aikoina on se, että nimenomaan vammaisten ihmisten osallistuminen työmarkkinoihin laskee huomattavasti. Ja tämä on minun henkilökohtaisen mielipiteeni on, että tämä on varsinaista resurssihukkaa. Meidän täytyy saada nämä ihmiset takaisin aloitetaan siitä, missä me nyt olemme. Meillä on ihmisiä, jotka voisivat olla, joiden tulisi olla osa työmarkkinoita. Ja me eh, alikäytämme näiden ihmisten resursseja ja voimavaroja, koska he haluavat olla osa työmarkkinoita. Joten meidän täytyy jatkaa ja meidän täytyy tehdä itsemme paremmiksi tällä eh, alalla ja saada heidät mukaan työmarkkinoille. Minä tiedän, että jokaisessa unionin jäsenvaltiossa ja muuallakin maailmassa painitaan näiden samojen ongelmien parissa, eikä tähän ole mitään yhtä yhtäläistä yksinkertaista vastausta. Syrjinnän vastainen taistelu, informaatio, roolimallit ja varmasti ihan puhdas raha ja avustajien käyttö. Tätä työtä täytyy vain jatkaa. Mitä tulee sitten puheenjohtajan mielenkiintoiseen kysymykseen? Ei, ähm, äh kun tulen maasta, jossa me pyrimme, ainakin itse olemme sitä mieltä, että me käymme hyvää sosiaalista vuoropuhelua, työmarkkinavuoropuhelua, ja meillä on hyvin paljon eri osapuolia mukana, niin no ehkäpä meillä nyt ei ole ihan sadan prosentin sopimusta Lissabonin jälkeisestä agendasta, mutta ainakin nyt olemme päässeet sopimuksen siitä, miten työtä jatketaan eteenpäin. Ymmärrän toki, että ollaan turhautuneita sekä nykyiseen tilanteeseen, jossa meillä on tällainen virkaa tekevä komissio samanaikaisesti, kun todellisuus on jotain muuta. Joskus tuntuu siltä, kuin joutuisi vaihtamaan lentokonetta keskellä Atlanttia. Mutta me tiedämme, että Espanja jatkaa puheenjohtajana, me tiedämme, että he jatkavat Lissabonin jälkeistä agendaa, niin eh, me haluamme eh, joulukuussa antaa tämä viesti kapulan eteenpäin Espanjalle. Riittääkö tämä? Ei, ei riitä, ei tietenkään. Olisi ollut parempi. Eh, Lissabonin agenda olisi mielestäni kuulunut äh, maaliskuun huippukokoukseen. Nyt se on siirretty kesäkuulle ja toivon, että Espanja ja uusi komissio tekevät kaikkensa saadakseen kaikki mahdolliset äh, osapuolet äh, mukaan tähän työhön niin, että sitä tulisi mahdollisimman hyvä. Uskon kuitenkin, että eri politiikan alueiden integroiminen on nimenomaan se tärkein lähtökohta, se, että saadaan kaikki mukaan puhaltamaan yhteen hiileen ja pyrkimään samaan tavoitteeseen, eli saamaan ihmisiä työmarkkinoille ja varmistamaan sen, että ne, jotka ovat työttömiä tai joutuvat kriisin vuoksi työttömiksi, eivät jää jalkoihin ja joudu tällaiseksi passiivisiksi katsojiksi, vaan että heidät saataisiin aktiiviseksi. Eli siis aktivointi ja koulutus ovat kaksi järkevintä tapaa saada ihmiset takaisin työmarkkinoille. Mutta e, se ei ole mikään yksi erillinen saari, e, vaan me tarvitsemme tähän mukaan kaikki mahdolliset toimijat niin, että se saadaan toteutettua. Ja sitten voimme käydä poliittisen keskustelun sitten näistä eri osioista, käyttäänkö sitä tai tätä keinoa. Mutta se on se seuraava askel ja seuraava kysymys. Toki ymmärrän e, teidän turhautumisen, turhautumisenne tähän toimielimilliseen tilanteeseen, mutta sille minä nyt ikään kyllä voi mitään tehdä odotetaan, että eh, uusi komissio on nimitetty ja silloin eh, yhteistyö komission ja neuvoston ja parlamentin kesken jatkuu. Entäs tästä eh, julkisista palveluista vielä? Niin minä uskon, että komission pitäisi tässäkin ottaa johtoasema minä sivuuttaisin nyt tässä vaiheessa tämä kysymyksen, jos sopii. Très bien, vous pourrez dire à votre successeur que le Parlement... Niin, siis teidän seuraajanne sitten me ryhdymme hiilostamaan tästä kysymyksestä. Erityisesti uskon, että tämä pysyy asialistalla edelleen tämä kysymys. Te ette vielä pääse pois, koska Rova Kuntsisin mietinnöstä meidän täytyy saada jonkinlainen näkemys. Kaikkea hyvää kuitenkin huomisen Koreperin kokoukseen. Kiitoksia paljon. Ehm, chers collègues, comme nous n'avons... Niin, koska meillä nyt sitten emme menekään tähän tiedon antoon. Me palaamme tähän. Me palaamme siihen, kuinka valiokuntamme kävi Bilbaossa. Siellä käytiin työterveyden viraston luona vierailulla. Tämä oli 12.13.11, kun tämä valtuuskuntamme kävi siellä ja tästä matkasta on tiedon anto tai raportti teille tullut. Espanjan kaudella sitten tapaamme tammikuussa ministerin ja siihen on eräitä asioita jo tulossa tähän keskusteluun, joihin voimme palata myöhemmin. Meidän täytyy miettiä 2020 strategian hyväksymisaikataulua. Erittäin hyödyllistä on ollut tämä mielipiteiden vaihto. Eurooppa-neuvosto voisi, voi tässäkin tuoda esiin uusia asioita. Pari-kolme asiaa siellä oli, jotka ehkä on hyödyllistä pitää mielessä. Espanjan ministeri haluaisi tehdä aloitteen asiasta, joka liittyy itsenäisten työntekijöiden tilanteeseen silloin, kun taloudellista toimintaa tapahtuu nimenomaan itsenäisten yrittäjien toimesta. Minkälaiset sosiaalisen suojelun mekanismit ovat käytössä ja minkälaisia tuotantoketjuja näissä maissa on? Sitten on syrjinnän välttäminen, kun naiset osallistuvat työelämään työmarkkinoille. Sekin kiinnostanee valiokunnan jäseniä. Minkälaisia haasteita työmarkkinoilla on silloin, kun luototustoiminta ei virjäkään pankkien puolelta? Mitä se tarkoittaa työllistymistilanteeseen? Nämä ovat kysymyksiä, joita käsittelemme, mutta tietenkin viittaan siihen raporttiin, joka teille on kokonaisuudessaan asiasta annettu. Ja sitten viimeinen asia on tämä globalisaatiorahasto. Rahasto. Meillä on ollut ruotsalaisia, alankomaalaisia työntekijöitä, jotka ovat kääntyneet puoleemme Me olemme esittelijälle saaneet budjettivaliokunnassa Sarah Bögelle tällaisen kirjeen. No siinäpä oli sitten nämä tiedonannot, mutta haluaisin vielä mainita, että master-tutkinnon suorittajia Pariisista meillä on täällä joukossamme kolme kappaletta. Tervetuloa tänne osallistumaan työhömme. Sitten pääsemme kohtaan kuusi anteeksi, kohtaan viisi. Kuten, kuten hyväksyimme tässä luonnoksen hyväksymisvaiheessa, niin menemme siihen. Ja nyt sitten käsittelemme yleisesti ja 26.1. käsittelemme esittelijä läsnä ollessa tätä samaa mietintöä. Mutta 27. meillä on sitten jo äänestys, kuten vastuuvaliokunta, eli naisten oikeuksien valiokunta on päättänyt, äänestys tulee silloin. Ja meidän pitäisi nyt sitten katsoa, minkälaista henkeä kussakin ryhmässä on ja mitkä ovat ne tärkeimmät asiat. Kun esittelijä rouva Plum ei ole paikalla, hänellä on sijainen täällä, joka esittelee tämän asian. Ja, det är inte så säkert, men jag... No, ei tämä nyt aivan varmaa ole. Minä haluaisin kuitenkin kertoa, että keskustelu täällä ja nämä näkökannat, jotka tuodaan esi- esille, niin ovat sellaisia, että minä kirjaan ne ylös ja sitten vien ne eteenpäin esittelijälle. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Sitten Rova Gryni. Oui, merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen hiukan pettynyt siitä, että esittelijä ei ole täällä paikalla tämänpäiväisessä keskustelussa hiukan. Se vaikeuttaa työskentelyä, mutta minä halusin äh, tässä vain muistuttaa siitä, että tämä oli ennen kaikkea naisia koskeva direktiivi. Äh, kaikki, mikä, äh, mitä tulee miehiin, eh, ehkäpä tulevaisuudessa – jopa haluan muistuttaa, että kaikki tarkistukset, jotka yrittävät esittää näitä isyyslomanäkökohtia, ne ovat hiukan ennenaikaisia, koska naiset ja miehet eivät ole tässä asiassa samalla tilalla. E, sitten tämä äitiysloma, e, sen pituus 18 e, viikkoa on meidän mielestämme sellainen tasapaino, joka ei hankaloita naisten työllisyyttä, mutta parantaa tilannetta useissa jäsenvaltioissa. Ja mm, sitten ehkä ensin ennemminkin naisille vapaa valinta siitä, missä vaiheessa äitiysloma alkaa, jos haluaa tehdä työtä aivan loppuun asti, mutta tämä on parempi jättää tämä valinnanvapaus naisille. E, sitten vanhempainloma, isyysloma, en toista enää sitä, mutta tämä ei ole aihe, aiheena tässä vanhempainloma oli asia, josta meille ministeri puhuikin jo. Tämä on aivan toinen alue. Sitten äitiysloman aikainen palkkaus. Minä tuen komission ehdotusta, joka kannattaa läheisyysperiaatetta. Siinä mietitään pohjaksi täyttä palkkaa ennen äitiyslomaa. Tämä ei ole sitova säännös, vaan tässä on ehdotettu myös sitä, joka on pohjana sairausloman palkalle. Tässä kun mietitään kokonaispalkkaa, niin täytyy miettiä, kuka maksaa, onko se jäsenvaltio tai sitten työnantajat meidän pitäisi minun mielestäni jättää tämä valinta jäsenvaltioille. Sitten ilmoitus ajatellen äitiyslomaa kolme kuukautta ennen äitiysloman alkua. Olen siitä, siihen suostuvainen. Ja mm, sitten itsenäiset ammatinharjoittajat on parempi jättää toisen direktiiviin ja tämä pätee myös imetyksen aikaisiin vapaisiin raskauskysymyksissä myös jäsenvaltioiden pitäisi saattaa, saada päättää ja sitten mm, synnytyksen jälkeinen maasennus sairautena. Minun mielestäni tässä on sellainen asia, joka pitäisi jättää nyt sosiaaliturvan ja lääketieteellisten tahojen asiaksi. Minun mielestäni tämä, tämä on tärkeä näkökohta. Sitten imetyksestä vielä minä kannattaisin pakollista niin imetystä kahteen vuoteen. Tämä on tietenkin henkilökohtainen valinta. Jotkut naiset eivät voi imettää, joten minä en toivo, että siitä langetetaan mitään leimaa. Sitten adoptio ja vuokrakohtu. Tämä pitää jättää jäsenvaltioille mahdollisuus päättää näistä tapauksista. Sen sijaan minä kannatan lisäpäiviä niille äideille, joilla on vammainen lapsi tai sitten ne, jotka saavat useampia, he, jotka saavat useampia lapsia kerrallaan. Tästä ehdottaisin, että hyväksytään nämä tarkistukset, joita esitetään. Kiitoksia. Sen seuraava edustaja. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Tänä aamuna keskustelimme tästä mietinnöstä naisten oikeuksien valiokunnassa ja edustaja Plomb kykeni olemaan siellä mukana, joten me kuulimme hänen esityksensä naisten oikeuksien valiokunnassa. Vihreä ryhmä seisoo hyvin vahvasti Estrellan takana ja sen linjan takana, jonka hän on valinnut omaan mietintöönsä. Ja toivon, että meidän valiokuntamme lausunto olisi hyvin tukeva edustaja Estrellan linjalle. Kaksi asiaa, jota, jotka ovat tärkeitä vihreille. Ensinnäkin vanhempainloman pituus, äitiysloman pituus, että sitä pidennetään. Me haluamme, että se nostetaan 24 viikkoon. Tämä on ainoa ajanjakso, jolla on objektiivinen syy. WHO suosittelee 24 viikkoa, koska se osuu tähän kuuteen kuukauteen jolloin pitäisi äh, lapselle antaa rintaruokintaa. Tätä me olemme ehdottaneet äh, muutettavaksi. Ja toinen on sitten tämä kahden viikon isyysloma. Ei tässä ole kysymys ainoastaan terveydestä, vaan myös äh, työn ja hoidon tasa-arvoisesta jakautumisesta miesten ja naisten kesken ja sen vuoksi me tarvitsemme ainakin pari viikkoa isyyslomaa isille ja, ja myös äh, toiselle äidille. Uutena vanhempana täytyy oppia vaihtamaan vaippavauvalle, äh, ymmärtää vauvan erilaiset itkut, ja oppia hoitamaan omaa lastaan, jos sen tekee yksin. Silloin luodaan jo tietynlainen kaava, joka sitten ehkä on se lopullinen kaava, joka pysyy. Eli äiti hoitaa ja isästä tuntuu, että hänet on jätetty ulkopuolelle tai hänet myös on jätetty ulkopuolella. Sen vuoksi on niin tärkeää, että nämä ensimmäiset viikot tätä lasta hoidetaan yhdessä niin, että voidaan saada aikaan tällainen yhtäläinen hoidon jakautuminen alusta alkaen. E Muutama EPPn tarkistus hämmästytti minua kovasti. Yhdessä sanotaan, että pitempi äitiysloma vaikeuttaa naisten mahdollisuuksia työmarkkinoilla. En minä ymmärrä, mihinkä tämä perustuu. Tämähän tarkoittaa sitä, että ne maat, joissa on pitemmät äitiyslomat, että siellä naisten osallistuminen työmarkkinoille olisi matalampi. Itse asiassa tilanne on täysin toisinpäin. Ehkä pitäisi tarkistaa faktat ennen tällaisia väittämiä. Toinen on se, että mikä tahansa tämän loman pituus oli, jossa ei ole kysymys äidin terveydestä, että se ei olisi tarpeen. Mutta eihän tässä nyt ole kysymys ainoastaan äidistä, vaan myös sitä vauvasta. Jos nainen valitsee, että hän haluaa rintaruokintaa lapselleen antaa, siis itse haluaa, ei ketään voi pakottaa tähän. Kaikkein eniten minua hämmästytti Täällä oli tarkistus sairauslomasta. Vaikuttaa siltä, että jos täytyy ottaa sairauslomaa, kun on raskaana ja tämä on otettava kuusi viikkoa ennen synnytystä, niin silloin tämä sairausloma vähennetään äitiyslomasta. Eli jos joutuu sairaalaan muutamaksi viikoksi, niin yhtäkkiä sitten sen jälkeen, kun on saanut sen vauvan, niin täytyykin palata työhön aikaisemmin. Tämä tuntuu minusta aika tyhmältä. Is meant to help women combine Tällä direktiivillä on tarkoitus auttaa perheitä hoitamaan lapsia, jakamaan tämän vauvan hoitoa, joten olkaamme nyt tässä uudistusmielisiä ja tukekaamme Estrellan mietintöä. Merci beaucoup. Euh, Kiitoksia paljon. Ja seuraavana. Niin. Hilda Figueiredo saa puheenvuoron ensin, koska hänen täytyy lähteä nyt ensimmäisenä. Eh, eh, Kiitoksia. Minäkin eh, aion puhua tässä hyvin Nopeasti, niin kuin äh, sanoitte, tätä keskustelua on käyty jo naisten oikeuksien valiokunnassa ja työllisyysvaliokunnassa myös. Meidän kantamme, Guen kanta on kyllä kaikkien tiedossa. Me tuemme äh, Rova Estrelan äh, mietintöä Viimeksikin teimme näin ja edelleen teemme näin. Totta kai me yritämme vahvistaa ja parantaa tiettyjä näkökohtia, joista olemme keskustelleet ja siitä syystä olemme esittäneet nämä parannusehdotukset. Ensinnäkin takeet äideille Ja tässä tapauksessa saataisiin aikaan todellista vastuunjakoa tunnepuolella isän ja äidin kesken ja tällä tavoin naiset, naisilla on myös aikaa, koska totta kai he tarvitsevat tietyn ajan toipumiseenkin, mutta siinä aikana molempien vanhempien pitää hoitaa lasta. Se on hyödyksi sekä isälle että äidille, mutta myös lapsille, koska tärkeää on saada molemmat vanhemmat siinä vaiheessa mukaan. Mutta kun puhumme väestökehityksestä, niin on tärkeää edistää syntyvyyttä ja tässä on kyse siitä, että parannetaan olosuhteita ajatellen isyys- ja äitiyslomia. Tässä vaiheessa ei enää haluta sataprosenttisesti maksaa. Minun mielestäni isyyttä ja äitiyttä pitäisi pitää perustavanlaatuisina arvoina yhteiskunnassamme. Ja tässä mielessä mikään ei ole liioittelua, kun vaaditaan, että nämä lomat maksettaisiin sataprosenttisesti. On tärkeää, että menemme hiukan eteenpäin tässä direktiivissä. Se on hyvin vanha. Meidän täytyy miettiä myös tulevaisuutta ja teemme ne paremmin tulevaisuudessa. Ja siitä syystä ehkä EPP pitäisi tarkastella omaa kantaansa hiukan. Kiitoksia herra Pupakis, kiitoksia siitä, että annoitte kollegallenne vuoron ensin, mutta nyt saatte oman vuoronne. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun mielestäni on hyvin tärkeää, että me myös käytännössä sitten pyrimme paremmin yhdistämään yksityiselämän ja työelämän. On hyvin tärkeää saada Eurooppaan enemmän yhtenäisyyttä näissä kysymyksissä ja sillä tavalla kannustaa syntyvyyttäkin. On myös kysymys siitä, että tällä on taloudellisia vaikutuksia. Minä olen tehnyt tänne tarkistusehdotuksen, jossa on kysymys siitä, että on miniminormeja sillä tavalla, että työelämän joustoja saadaan syntymään ja että naisilla olisi ennen synnytystä jo tietty aika ottaa vapaaksi. Tässä täytyy ottaa huomioon lapsi, eikä ole tarkoitus, että naiset tekevät aivan viimeiseen päivään asti työtä raskautensa aikana. Meidän täytyy harmonisoida näitä sääntöjä niin, että tasavertoinen kohtelu toteutuu ja työssäkäyvän naisen oikeudet saadaan suojeltua. Työsuhde on sellainen, että kun pitää jotakin todistaa, niin se on työnantajan puolella tämä todistustaakka. Lisäksi on myös paikallaan, että suojelu järjestetään sillä tavalla, että kaikki on aivan selvää. Täällä on myöskin tarkistuksia tehty, joita olen teille toimittanut. Äh, merci, Madame Edith Bauer. Kiitoksia, Sten Rova Bitbauer. Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän täytyy muistaa, että, että tämä asia on odottanut meitä jo pitkään ja tällainen, tällä, tässä aloitteessa on itsessään tiettyjä näkökohtia, joita ei voida ottaa mukaan työturvallisuus ja työterveys alueelle. Meidän täytyy keskittyä tiettyihin näkökohtiin, jotka ovat kaikista keskusteluimpia. Ja saattaa olla, että tulee pitkällä aikavälillä ongelmia näissä asioissa. Ne on hyvin vaikea täytäntöön panna. E, valiokunta itse on sitä mieltä, että tämä ehdotus sellaisena kuin se nyt esitetään, se on mahdoton täytäntöönpanna. Haluan keskittyä tiettyihin näkökohtaan. Vanhan vapaa, jota sovelletaan isiin, eh, joissakin eh, niin, tässä on tehty tiettyjä muutoksia, mutta eh, tämä tämä isyysloma, sen ei pitäisi olla tässä eh, direktiivissä, vaan olisi paljon parempi odottaa, eh, että valiokunta antaa tässä asiassa erillisen eh, direktiivin tai käsittelee erillistä direktiiviä tämä perhevapaa on asia, josta keskustellaan usealla foorumilla – en usko, että on hyvä ottaa sitä tänne mukaan. Sitten tarkistus 41, sitä on minun mielestäni mahdoton tukea. En voi kuvitella tilannetta, että työnantaja itse asiassa arvioi tämän hedelmällisyysriskin minun mielestäni tämä olisi ylimääräinen tarpeeton taakka työnantajille. En myöskään ole sitä mieltä, että tässä mm, pitäisi antaa jäsenvaltioille viesti, että perustetaan erillisiä laitoksia mm, nuorempia lapsia varten. Ei se kuulu tähän direktiivin. Sitten todistustaakka nyt on ehdotuksia, että meidän pitäisi ottaa tämä pois. Minun mielestäni se ei ole hyvä ehdotus. Tämä esittelijä on sillä kannalla, että se pitäisi tulla mukaan. Se on tärkeä osa tasavertaisia oikeuksia. Ja jälleen kerran direktiiviä pitäisi soveltaa myös niin, että on pääsy takaisin työmarkkinoille. Kiitos. Madame Nadja Irsch. rova Nadja Irsch ja sitten Thomas Mann. Danke, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aivan lyhyesti käsitellä näitä eräitä asioita, mitä täällä on. Täällä on isyyslomasta keskusteltu ja onko tässä nyt ihan oikea paikka tämä ottaa esiin, mutta se mikä on tärkeää, että jos se tänne otetaan mukaan tämä isyysloma, niin sen täytyy olla vapaaehtoinen. Onhan kysymys siitä, että terveyttä synnytyksen yhteydessä suojellaan. Täällä puhutaan siitä, että isällä täytyisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa olla mahdollisuus kasvattaa lapsia ja kehittää hänen kontaktia, mutta kuitenkin sen täytyisi olla vain tällainen vapaaehtoinen mahdollisuus. Mitä sitten tarkistukseen tulee ja näihin erityis- säännöksiin, jotka koskevat vammaisia lapsia ja näin edelleen. On erittäin tärkeää, että tässä vai nämä ovat kysymyksiä, jotka säädetään kussakin maassa erikseen. Tarvitaan infrastruktuuria, joilla tällaisia tilanteita voidaan tukea. Minun mielestäni tällaisissa kysymyksissä jäsenmaille pitäisi itselleen jättää päätäntävalta. Sitten joustavuudesta. Hyvin erilaisia ammatteja on olemassa, joissakin voidaan olla pitempään töissä kuin toisissa. Ja minä olen tässäkin maksimaalisen valinnanvapauden kannalla. Joustoa tarvitaan tässä kohdassa. Meillä voisi olla tällainen maksimi Eh, maksimi kuuden viikon aika synnytyksen jälkeen, mutta se mitä tulee synnytyksen edeltävän aikaan, niin siinä pitäisi olla mahdollisuus säätää itse. No kuinka, kuinka pitkä äitiysloma sitten pitäisi olla? Täällä puhutaan 14, 16, 18, 24 viikkoa. Se varmastikin riippuu kustakin synnyttäjästä, naisesta – täytyy ottaa huomioon olosuhteet. Monet naisethan ovat täysin erilaisessa tilanteessa kuin 20 vuotta sitten. naiset eivät enää asu taloissa, jossa edellinen sukupolvi olisi tukena, eivätkä naisilla ole tällaista laajempaa perheyhteisöä apunaan. Ja näin naiset joutuvat eh, itse hoitamaan kaiken ja sen vuoksi olenkin tällaisen eh, pitää pidennyksen kannalta 18 viikkoa tuntuisi järkevältä. Sitten on nämä korvauskysymykset 100 eh, prosenttia palkasta ja olisi hyvä ja sitten matalimmillaan tällainen sama korvaus kuin sairauskulutapauksissa yleensä. Meillä on myöskin tarkistus esimerkiksi täällä, joka on tehty EPP-puolesta numero 68. Siinä sanotaan aivan anteeksi 86, siinä sanotaan aivan selvästi, että kukin maa voi oman ylärajansa tälle korvaukselle asettaa. Ja miten sitten tällaiset alimmat rajat vedetään? Nainen, joka on äitiyslomalla, hänen tilansa, tilanteensa ei pitäisi olla ollenkaan huonompi kuin sairaana olevan naisen tilanne. 67 prosenttia kuukausipalkasta. Jos tällaista annetaan, niin minun mielestäni tämä on huono signaali nuorille naisille, koska siinähän on jo syrjiviä seikkoja mukana. Naiset yleensä tienaavat vähemmän kuin miehet ja, ja, ja siinäkin on sitten tärkeää muistaa se, että aina laitamme tämän alarajan siihen, mitä, mitä sairaskassasta saisi, eikä minkäänlaisia muita rajoja keksitä tähän. Se olisi huono signaali. Minun, minun, minun, minun mielestäni 18 viikkoa ja 100, 100 prosentin palkka kuin 24 viikkoa ja 70 prosentin palkalla. Kiitos. Merci beaucoup, Monsieur Thomas Mann. Sitten Thomas Mann. Ja sitten vielä yksi puhe. Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä kollega Hirschin kanssa. Minusta on erittäin tärkeää sanoa, että meillä täytyy olla asioita, jotka jäävät jäsenvaltioille. Lähipäätösperiaatetta on noudatettava johdonmukaisesti. Me tarvitsemme paljon säätelyä, joka on vapaaehtoista. Ja vapaaehtoisuus toteutuu, kun ihmiset ovat tietoisia. Nyt on tapahtunut hyvin paljon, on paljon naisia, jotka kykenevät äh, toimimaan omassa tilanteessaan paljon paremmin ja he ovat paljon tietoisempia itsestään. ja monet miehetkin ihan itsestään selvästi osallistuvat. Ja minusta on todellakin väärin, sen vuoksi olen samaa mieltä Grinian Bauerin kanssa. Me emme voi sanoa, että me haluamme äh, tunkea väkisten mukaan tämän isyysloman. Suuntaukset ovat jo selvät ja jos tätä ei lähdetä pakottamaan, niin sitä suurempi mahdollisuus on, että miehet tämän hyväksyvät. Kun on kysymys vanhempainlomasta ja siihen direktiivistä, meidän täytyy olla tässä vakavissamme. Me emme voi laittaa kaikkea yhteen direktiiviin. Emme voi kykene sitä edes tarjoilemaan kansalaisille. Me pakkaamme kaiken jälleen samaan pakettiin. Minusta tämä pitäisi erottaa sillä tavalla, että tämä olisi helposti selitettävissä. Tietyillä sektoreilla emme ole kovinkaan kaukana toisistamme. Esimerkiksi tarkistuksessa 52 niin on kysymys siitä, että sanon, että on välttämätöntä, että me naiset kykenevät ongelmatta palaamaan työmarkkinoille ja että sitten täytyy olla erilaisia hoitomahdollisuuksia. Ja täällä valiokunnassa äh, olen puhunut, mutta olin myös naisten oikeuksien valiokunnassa kuuntelemassa. Me tarvitsemme hoitomahdollisuuksia, jotka ovat myös maksettavissa. Monissa maissa tällaista ei ole ja sen vuoksi on erittäin tärkeää, että Eurooppa on tähän tukemassa. Toisekseen täytyy myös äh, saavuttaa se, että naiset eivät joudu huonompaan tilanteeseen työmarkkinoilla. Kollega Hirsch ihan oikeutetusti tähän viittasi. Luonnollisesti on eroavaisuuksia, Erik Bauer aikaisemmin jo viittasi siihen. Meidän tehtävämme äh, on huolehtia terveydestä ja turvallisuudesta työpaikalla. Jos me koko ajan tätä laajennamme, niin ei ole mitään mahdollisuutta toteuttaa tätä. Minusta olisi järkevämpi pysyä tässä ja tässä minun tarkistukseni 106 ottaa esiin sen, että tätä ei pitäisi esimerkiksi käyttää yksityisyrittäjiin. Minusta on tässä tärkeää tavallaan, että luodaan tällainen trendi. Ja mitä tulee lähipäätössä periaatteen kunnioittamisen olen sen yrittänyt ottaa esiin esimerkiksi tarkistuksissa 116 ja 123. Ja tämä asia täytyy voida jättää jäsenvaltioille olen eh, käynyt monissa eh, eri paikoissa eh, hoitopaikoissa ja näin. Jos näiden täytyy nyt lähteä vielä hoitamaan muitakin tehtäviä, niin silloin täytyy antaa heille se mahdollisuus ja monta kertaa rahaa ei ole. Sekin täytyy ymmärtää. Tärkeää on myös sanoa, että meillä täytyy olla säätelymahdollisuuksia, jotka sitten voidaan toimeenpanna ja toteuttaa jäsenvaltiossa. Sen lisäksi meidän täytyy huolehtia, että työmarkkinaosa puolten suurta osaamista käytettäisiin. Ja se, että se vain otetaan tavallaan sivulausessa esiin, se ei riitä nimenomaan tällä hetkellä me olemme joissakin asioissa hyvin kaukana toisistamme, mutta onhan meillä tässä vielä paljon aikaa käydä vuoropuhelua tai jopa äh, laajemmassakin yhteydessä ja katsoa, äh, mitä nyt tarkistuksessa sanotaan. Ja meidän täytyy myös katsoa aina, mitä äh, näissä käännöksissä sanotaan. Eli monta kertaa me voimme olla suuntaviivoista samaa mieltä, mutta yksityiskohdat ovat sitten se vaikeampi asia. Tällä hetkellä tilanne on käsittääkseni se, että me olemme liian kaukana toisistamme ryhtyäksemme lähempiin neuvotteluihin. Merci beaucoup, monsieur Sergio Kiitoksia. Sitten vielä viimeinen puhuja. Grazie, presidente. Io credo che sia arrivato il momento di modificare la direttiva. Kiitoksia, puheenjohtaja. Nyt taitaa olla aivan oikea hetki muuttaa tätä direktiiviä, koska maailma on mennyt eteenpäin nopeammin kuin lainsäätäjä. Minun mielestäni uusi lainsäädäntökappale voisi perustua ainakin kahteen erityisseikkaan. Nämä pitäisi mainita, kiinnittäisin niihin kollegojen huomiota, kun he esittivät tarkistuksensa. Ensinnäkin, että laajennetaan palkallisen loman e, kestoa. Sanottiin, että jollakin tavoin tämä voisi e, vähentää naisten työllisyyttä, e, koska se lisäisi liike-elämän kustannuksia. Mutta tässä ei ole mitään suhdetta näiden kahden asian välillä, äitiysloman palkka ja naisten työllisyysaste. Minun maani on sellainen maa, jossa säännökset onneksi ovat edistysmieliset ja naisten työllisyys on korkeampi silloin, kun näitä säännöksiä kunnolla sovelletaan. Meidän pitäisi vetää sellainen johtopäätös, että päinvastainen pätee, eli pitkät äitiyslomat saattaa, saattavat lisätä naisten työllisyyttä. Aikaisemmassa työllisyysministerin kanssa käydyssä keskustelussa me mietimme sitä, miten voidaan laajentaa työmarkkinoita. Ja tämä on yksi tapa hoitaa asia. Voidaan laajentaa työmarkkinoita, jos naisilla on tasavertaiset mahdollisuudet. Meidän ei pitäisi niitä kieltää, e, eikä miestenkään oikeuksia pitäisi kieltää. Ja sitten toinen olennainen osio tätä säädöstä olisi e, isyysloma. E, minun mielestäni sitä tarvitse siirtää johonkin toiseen paikkaan. En ole niinkään varma, että isyys tai vanhempain lomadirektiivi olisi eh, oikea paikka siihen. Eh, jos mietitään lapsuutta, niin eh, tässä vaiheessa katsomme ainoastaan näitä ensimmäisiä kuukausia lapsen elämässä lastenlääkäri ja psykologi varmaan mielellään selittäisi tämän asian teille. Tämän asian, josta on laaja yhteis- ymmärrys. Tämä on hyvin tärkeää, että lapsella on isänsä kanssa tässä vaiheessa mahdollisuudet hyvään läheiseen suhteeseen ja olisi tärkeää, että ensimmäisten kuukausien aikana isä olisi läsnä. Tietenkin meidän täytyy ottaa naisten tarpeet huomioon ja isän tarpeet huomioon, mutta meidän täytyy miettiä myös vastasyntyneen lapsen tarpeita. Vastasyntynyt tarpe- tarvitsee isänsä ja siitä syystä isyysloma olisi eh, olennainen osa, eh, jos mietimme tässä vanhempien ja lasten välistä suhdetta laadullisesti. Kiitoksia. Täällä ei enää ole puheenvuoropyyntöjä. Haluaisin kysyä, haluaako komission edustaja vielä pitää puheenvuoron? Rova Schott? Ei, kyllä. Ei. No niin, sitten Ludvigson. No nyt onnistuin sen sanomaan. No ei nyt ihan ruotsiksi tainnut tulla. Se ei ole niin helppoa ruotsiksi tätä ääntää. Haluaisin esittelijän nimissä kiittää kaikista näistä näkökulmista ja ajatuksista ja näistä eri tarkistuksista. Suurimman osan niistä tietääkin ja me tulemme luonnollisesti tekemään niin, että palaamme niihin. Ja toivon mukaan saamme sitten aikaan keskustelun, jossa voimme sitten tehdä mahdollisimman paljon yhteisiä päätöksiä. Mehän tiedämme, että täällä on paljon eh, erilaisia näkemyksiä ja toivomme, että löydämme niihin ratkaisun, mutta sehän riippuu monista osapuolista. Itse haluaisin sanoa, että tämä koko kysymys eh, vanhempainlomasta ja naisten asemasta työmarkkinoilla on erityisen tärkeä kysymys. Se on myös kysymys, jos katsotaan tulevaisuuteen, niin tulee vielä tärkeämmäksi huolehtia järkevällä tavalla siitä, että naiset kykenevät osallistumaan järkevällä tavalla työmarkkinoihin. Haluaisin myös esittelijän puolesta pyytää anteeksi, että hän ei voinut olla täällä. Hänen oli pakko palata kotimaahansa syistä, henkilökohtaisista syistä. Ja kuten sanottua, tulemme palaamaan näihin asioihin ja näkökohtiin ja toivon mukaan voimme sitten keskustella ja löytää mahdollisimman paljon yhteisiä asioita ennen tammikuun päätöstä. Tämä on niin tärkeä asia. Kiitos. Merci, Monsieur Ludvigson. Kiitoksia, herra Ludvigson. Te olette todellakin tällainen raportoija nyt, koska teidän täytyy raportoida, mitä tässä keskustelussa on sanottu. Ja tämähän nyt oli sitten aika hajanaistakin näiden mahdollisten ratkaisujen osalta, joten te raportoitte tästä eteenpäin. Seuraava keskustelu on sitten siinä vaiheessa, kun kompromisseja on jo kahden kesken valmisteltu esittelijän ja muiden muiden välillä. Strasbourgin viikothan ovat tähän tarkoitukseen erittäin hyödyllisiä. Seuraava keskustelumme tästä aiheesta on sellainen, että esittelijä on paikalla ja käsittelemme tarkistuksia. Ja sitten seuraavana päivänä äänestämme. No, se oli se kohta esityslistalla ja sitten me siirrymme kohtaan kuusi. Tämä liittyy kuulemisen järjestelyihin. Me toivomme Edith Bauerin mietinnöstä sellaisen järjestää maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työn järjestäminen. Ja ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle, haluaisin kertoa tästä kuulemisesta. Voisitteko lakata juttelemasta siellä keskenänne? Me olemme toivoneet, että oikeudellinen yksikkömme osallistuisi tähän ja puhuisi siitä, minkälaista mm, eh, lainsäädäntöä tässä nyt sitten on jo olemassa. Ja me saimme parlamentin oikeudelliselta palvelulta jo eilen tiedon siitä, että yrittäjät kuuluvat ilman muuta tämän vuonna 2002 annetun direktiivin piiriin. Mutta pyydän jälleen, että kun siellä juttelette nyt keskenään, lähtekää tuonne ulkopuolelle juttelemaan. Täällä on jatkuva möly, mikä on aivan sietämätöntä. Euh, le service juridique dans son avis souligne la volonté explicite du législateur. Lainsäätäjä on eksplisiittisesti artiklassa kaksi, joka koskee soveltamisalaa, nimenomaan ilmaissut, että ja toimivat kuljettajat olisivat tässä mukana. Yrittäjäkuljettajat sellaisena, kun heidät on määritelty direktiivissä 3F vuoden 2002 direktiivissä numero 15, siellä todetaan aivan suoraan, että näin on. 2009 maaliskuussa on tämä vielä todennettu tai toistettu, että he kuuluvat tämän soveltamisalaan niin kauan kuin direktiiviä ei tältä osin olla muutettu. Oikeuspalveluyksikkö sanoi myöskin, että nykyisen direktiivin säännökset ovat sellaiset, että ei ole kysymys mistään ohjelmasta, vaan on täydestä sitovuudesta kysymys. Oikeusyksikkö myös muistuttaa meitä, että tuomioistuin on ottanut tähän kantaa 2002 tapauksessa C15 ja on todennut, että Suomen ja Espanjan tekemät valitukset eivät olleet päteviä, koska eikä ollut mitään syytä ryhtyä muutoksia tekemään. Italia ja yhdistynyt kuningaskunta ovat jo omassa Eh, lainsäädännössään vuonna 2009 jo ottaneet huomioon yrittäjäkuljettajat. Ja tämä on nyt sitten kaiken sen pohjana, minkä perusteelta me käymme keskustelua. Ennen kuin annan puheenvuoron meidän kutsuvieraillemme, niin, meillä on kaksi osaa tässä kuulemistilaisuudessa. Ensimmäiseen osallistuvat työmarkkinaosapuolet aivan omina eh, esiintyjinään ja sitten seuraavassa vaiheessa meillä on logistiikka-alan edustajat. Ja katsomme, minkälaisia, minkälaisia ase- näkemyksiä täällä on, mutta Rova Bauer ensimmäisenä. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem először beszélünk e- erről a témáról. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun me käsittelemme tätä asiaa. Meille kaikille on selvää, että tässä on neljä asiaa, joista yhä vielä keskustellaan. Kolmeen asiaan on mahdollista löytää ratkaisu, mutta neljäs asia on vielä auki. Aihe on hyvin arkkaluontoinen ja parlamenttikin on hyvin jakaantunut. Ensimmäinen liittyy yötyöhön. Tämän täytyisi olla tarkempi ja meidän täytyisi löytää keino tehdä tästä tarkempi. Meidän täytyy sopia sitä ajasta, jolloin työ on yötyötä. Nykyinen direktiivi siihen äh, lasketaan myös ihan muutaman minuutinkin yön aikana tehtävä työ yötyöksi. Meidän täytyy nyt katsoa, mitä voidaan pitää yötyönä. Ehdotus on, että kaksi tuntia, äh, niin siinä vaiheessa lähdetään puhumaan yötyöstä. Toinen asia, josta voimme löytää kompromissin, on kysymys lain toimeen panosta me, siinä, että miten me voimme tämän äh, huolehtia siitä, että tämä laki astuu voimaan, että se toimeenpannaan. Ottaen huomioon se, että työaika voidaan jakaa moniin eri aikajaksoihin. Tämä on toki hoidettava äh, ensisijaisesti eh, jäsenvaltiotasolla, jäsenvaltiot hoitavat lain täytäntöönpanon. Tämän lisäksi on välttämätöntä huolehtia äh, viranomaisten koordinoinnista, äh, jotka huolehtivat siis tästä lain toimeenpanosta. Sitten meillä on nämä niin kutsutut tavallaan pakotetut yksityisyrittäjät. Heidät on pakotettu yksityisyrittäjiksi. Ja neuvosto pyrkii tässä hieman tarkempaan määritelmään näiden yksityisyrittäjien kohdalla. Ja tämä pakotettu yksityisyrittäjä, tämä sana pakotettu on jätetty nykyisestä ehdotuksesta pois. Olisin henkilökohtaisesti valmis hyväksymään tämän, koska henkilökohtainen kokemukseni on osoittanut, että mikäli direktiivi direktiivin toimenpanee tietty joukko jäsenvaltioita. Esimerkiksi Unkarissa, kun me yritimme harmonisoida asetu, asetuksia ja direktiivejä, meillä oli suuria ongelmia, kun oli kysymys tiettyjen uudistusmielisten ministerien toimista, kun he esimerkiksi puhuivat siitä, että sairaanhoitajat toimisivat yksityisyrittäjäpohjalta sairaaloissa. No, tämä nyt ei luonnollisesti ole mitenkään yleistä, mutta esimerkiksi kuskit, heitä usein, heidät pakotetaan toimimaan yksityisyrittäjän lailla. Tämä on aika yleinen ilmiö työmarkkinoilla. Joten minä edustan sellaista kantaa, että meidän pitäisi kääntyä komission puoleen ja pyytää heitä tekemään tällainen tutkimus, jossa arvioitaisiin tilannetta työmarkkinoilla yleisesti ottaen Euroopassa. Katsotaan, mitkä direktiivit ja asetukset ovat toimivia ja, ja, ja, ja toimeenpantavia. Találkoztam olyan jó példákkal, amiről szeretném, hogyha... Tämä tässä mietinnössä on, on, on hyvin paljon myös positiivisia esimerkkejä ja haluaisin pyytää asiantuntijoita ja päteviä kollegoita tuomaan oma kantansa esiin siitä, millä tavalla me voisimme tutkia tätä tilannetta liittyen pakotettuun yksityisyrittäjyyteen. Ja jos työntekijät nämä kuskit äh, jätetään ulkopuolelle ja jos tämä mietintö hylätään ja nykyinen direktiivi jää voimaan, niin silloin käynnistyy välittömästi 25 rikkomusmenettelyä. Tästä tulee aikamoinen kuuma peruna ja sen vuoksi pyytäisinkin äh, asiantuntijoita puhumaan tästäkin. Pyytäisin, että he kertoisivat äh, tilanteen positiivisista ja negatiivisista vaikutuksista, mikäli tästä ja se, että miten se vaikuttaa yksityisyrittäjiin. Euh, niin hyvät kutsovieraat, te kuulitte minkälaisia kysymyksiä esittelijällä on. Minä ehdotan eh, sama järjestystä, mitä täällä jo ehdotettiin. Ensin Roberto Parillo, joka edustaa kuljetusalan puheenjohtaja, hän on kuljetusalan puheenjohtaja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liitossa sitten Marco Dicio, joka on mm, kuul- tie, maantiekuljetusten eh, liiton edustaja. Minä haluaisin, että te kaikki puhuisitte nyt kymmenisen minuuttia, sitten käymme keskustelua ja sitten siirrymme toiseen keskusteluosioon. Tällaista järjestystä ehdotetaan ja minä nyt hyväksyn sen ja menemme nyt sitten tässä järjestyksessä. Nyt Roberto Parillo ensimmäisenä. Madame la Présidente, merci. Arvoisa puheenjohtaja, kiitoksia hyvät parlamentaarikot, kiitoksia esittelijälle tästä. Minä käyn lyhyesti läpi tämän asiakirjan, joka on kaikkien teidän käytössänne sen jälkeen, kun olen puhunut. Seitsemän vuotta sitten, 2015, annettiin ja tarkoituksena oli puuttua maantieliikenteen henkilöstöön ja siinä oli tietty vaatimus ajatellen kuljettajien vähimmäisaika artikla 1 direktiivistä. Tarkoituksena oli suojata näiden henkilöiden maantieliikenteen, maantieliikenteen henkilöstön olosuhteita. Ja tässä täytyy miettiä, miten minkä tähden seitsemän vuoden jälkeen on muutettu mieltä. Tässä on vaara, tiettyä vaaraa eh, maantieliikenteessä. Eh, tässä eh, on huomattu, että lepovaatimus on riittämätön ja komissio on sitä mieltä, että ajaminen on pääasiallinen tehtävä näillä kuljettajilla. Kommentti ilman mikrofonia. Voisitteko lukea hiukan hitaammin? Äh, tässä äh, tulkitkin pysyisivät mukana. Tässä äh, yksi sekunti meni keskeytyksessä. Komissio on sitä mieltä, että ajaminen on pääasiallinen tehtävä kuljettajilla ja tämä tehtävä, sitä säädellään työaika- ja lepoaikadirektiivissä direktiivissä itse asiassa ajaminen voi olla kuljettajien merkittävin tehtävä, kun he ovat pitkän pitkän matkan kuljettajia, mutta tämä ei päde silloin, kun puhutaan lyhyen matkan toimituksista ja kuljetuksista. Niinpä purkaminen ja lastaaminen ja asiakaspalvelu vie enimmän aikaa kuljettajan työajasta. Entä nykyisen ehdotuksen mukaisesti ammatilliset ammattimaiset kuljettajat, heillä on käytössään 15 tuntia päivässä hoitaakseen näitä tehtäviä. E, ja lisäksi itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka kuljettajat alle kolmen ja puolen tonnin autoja, heidän ei tarvitse noudattaa näitä sääntöjä, koska näitä säännöksiä ei tämän kokoisiin autoihin sovelleta. Niinpä palkalliset voivat tehdä töitä, eli ne ajaa tai tai lastata purkaa 48 tuntia tai korkeintaan 60 tuntia viikossa kunhan keskimääräinen työaika ei ylitä 48 tuntia. Esimerkiksi jos kuljettaa 56 tuntia viikon aikana, niin silloin voi käyttää neljä tuntia muihin toimiin. Jos äh, tätä nyt mietitään ajatellen äh, itsenäisiä ammatinharjoittajia, äh, he voivat tehdä 30 tuntia joka viikko, joka vuosi muita tehtäviä. Jos tällainen itsenäinen ammattiharjoittaja, joka toimittaa esimerkiksi marketteihin tavaraa, näin usein tapahtuu silloin, kun ajot ovat lyhyitä tai keskipitkiä. Silloin on 13-14 tuntia aikaa, jotta voi lastata ja purkaa ja ajaa. Minkälainen turvallisuus taataan tässä kaikille, jotka käyttävät maanteitä ja ylittävät teitä jalankulkijoina silloin, kun on kuorma-auton kuljettajia, jotka ovat olleet tien päällä niin sanotusti 13 tai 14 tuntia vuorokaudessa. Ja näistä kaikista syistä komission nykyinen ehdotus ei takaa enää Euroopan teille turvallisuutta. Nykyinen komission ehdotus on vaarana tosiaan maantiekuljetuksien alalla ja tässä maantieliikenteen yritykset siirtävät omat kuljettajansa tätä kautta itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi. On huomattu, että on tullut yhä enemmän lisää yrityksiä juuri tästä alakohtaisesta direktiivistä johtuen. 2215 direktiivi, siinä pitää ottaa huomioon myös itsenäiset ammatinharjoittajat. Tässä huomio, joka vaikuttaa siihen, että miten otetaan mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat. Argumentti, joka on työaikadirektiiviä vastaan, siinä otetaan huomioon se, että vaikutukset PK-yrityksiin ovat aivan murskaavat, mutta näin ei ole. Sellaiset PK-yritykset, joissa on yksi tai kaksi työntekijää, ne eivät tulisi mukaan tähän, kunhan siellä on palkallisia työntekijöitä. PK-yritykset maantieliikenteen alalla ovat niin erittäin tärkeitä ja niitä on paljon. Ne ovat hyvin tärkeitä, koska ne tarjoavat huokeita palveluita ja ne ovat joustavia. Niiden toimia on kuitenkin vaikeampi valvoa ja siitä syystä suuret monikansalliset haluaisivat dumpata näitä ehtoja. Tästä meillä on ollut useita ehtoja, äh, useita esimerkkejä useiden mm, viime viikkojen aikana. Ja äh, tässä tarvitaan, äh, tarvitaan tosiaan merkittäviä valvontatoimia ja tämä nykyinen ehdotus jättää ulkopuolelle ne tilanteet, joissa tulevaisuudessa itsenäiset kuljettajat ovat eh, tietyssä jäsenvaltiossa kirjoilla, mutta tekevät töitä eh, toisessa jäsenvaltiossa. Eh, tässä pitää miettiä, onko kyseessä todellisesti itsenäinen ammatinharjoittaja ja kummassa jäsenvaltiossa he ovat kirjoilla ja toimivat. Meillä ei ole minkäänlaisia valvontamekanismeja, joiden avulla voitaisiin estää tällainen sosiaalinen seksuaalinen dumppaus. Ja kaikista näistä syistä olemme laatineet nykyisen ehdotuksen. Nykyinen eh, ehdotus eh, se puuttuu myös ammatillisten eh, ammattiharjoittajien toimiin ja kaikista näistä syistä luotamme parlamenttiin, jotta tässä saadaan kuulla järjen ääntä. Mitä tässä nyt ehdotaan? ehdotetaan. Tässä halutaan aikaan direktiivi, joka on alakohtainen ja sovellusala kattaa kaikki ammattimaiset kuljettajat. Siinä on valvontamekanismeja ja keskeinen äh, alue on yhteisvastuullisesti 561 äh, äh, artiklassa määrätty. Tässä kyse on siitä, että noudatetaan paremmin työaikoja ja eh, direktiivin mm, säädöksiä eh, ja ne liittyvät sekä tilaajaan että toimittajaan ja kuljettajaan. Eh, jäsenvaltioiden pitää ilmoittaa toiminnasta ja vaikutuksista työllisyyteen, työsuojeluun ja maantieiden turvallisuuteen. Tältä pohjalta komissio esittää kertomuksensa neuvostolle ja parlamentille. Tässä on selkeä yhteys direktiivin ja tulevan asetuksen välillä ja tässä olennaisessa osassa ovat työaikasäännökset ja 2010 uudistetaan myös ajopiirturisäädöksiä ja tässä määritellään todella keskitetysti työajasta. Niinpä hyvin mielenkiintoista olisi se, että äh, mm, hallinnollinen työskentely, hallintotyöt ja vastaavat eivät tule mukaan työaikaan, vaan työaika on ainoastaan tätä liikenteen harjoittamista eli kuljettamista ja siihen äh, liittyviä asioita. Me emme halua rajoittaa itsenäisten ammatinharjoittajien äh, työaikaa, mutta haluamme asettaa tietyt rajat, joita kaikkien kuljettajien pitää noudattaa Tämä on vasta ensimmäinen vaihe asiassa, mutta me haluamme myös, että uusi asetus käsittelisi myös keinotekoisesti itsenäisiä ammatinharjoittajia. Ja aivan lopuksi sanoisin vielä, että on kolme näkökohtaa, joita ei voi erottaa toisistaan. Liikenneturvallisuus, työsuojelu ja lojaali kilpailu. Me emme halua tässä hyökätä itsenäisiä ammatinharjoittajia vastaan. Haluamme tietyt takeet, jotta saadaan aikaan maantieteen turvallisuus ja työsuojelu, samaan aikaan myös lojaali kilpailu. Kiitoksia. Merci beaucoup euh, Kiitoksia näistä hyvin tarkoista tiedoista. Herra Marko Dikoiva te olette RYTEn, siis eh, te puhutte nyt kahdesta eri roolista. Te edustatte tieliikennetyöntekijöitä. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, Kiitokset eh, teidän kutsustanne osallistua tähän kuulemiseen. UHA on nimenomaan halukas äh, antamaan näkemyksensä tästä komission ehdotuksesta, äh, jolla halutaan muuttaa äh, tätä direktiiviä. Tämä, meillä on organisaatio, joka edustaa koko liikennesektoria idästä länteen, kaikkia liikennejärjestöjä, noin 100 000 ajoneuvoa. Euroopan parlamentissa käydyt keskustelut tästä työaikadirektiivistä 15, niin haluaisin selittää, miksi me haluaisimme, että yksityiset kuskit jätettäisiin tämän ulkopuolelle. Ensinnäkin maanteiden turvallisuus. Maanteiden turvallisuuden parantaminen on jatkuva huolen aihe Äh, kuljetusyrityksille. Herra Parilla täällä aikaisemmin äh, jo mainitsi ongelma, joka liittyy pienempiin ja kevyempiin ajoneuvoihin, mutta tässä uudessa asetuksessa 68 vuodelta 2009 tammikuulta, jossa adaptoidaan yhdeksännen kerran neuvoston asetusta Siihen kuuluu nyt tällä hetkellä nämä pienemmät tämä kaupalliset ajoneuvot ja niiden rekisteröinti. Ja tässä on tällainen adoptoi, tällainen hieman muuteltu ää, ähm, ajopiirturi, mutta ei kuitenkaan varsinainen takografi. Haluaisin nyt esitellä teille ihan lyhykäisesti lukuja Viimeisin vuosittainen raportti liittyen teiden turvallisuuden valvontaan Euroopan unionissa on alle 3 prosenttia, 2,8 prosenttia onnettomuuksia, jotka koskevat näitä kevyempiä ajoneuvoja. Joten näiden lukujen tavallaan vertaan kohtana oli vuosi 2008. Haluaisin kertoa teille muitakin lukuja liittyen vuoden 2007 työolosuhdetutkimukseen. Niin kaikkein pisimmät työajat löytyvät rakennussektorilta, kalastuksesta ja maataloudesta. 40 prosenttia, kun taas kuljetusalalla se on alle 5 prosenttia. Toinen syy, miksi me haluaisimme, että nämä jätetään ulkopuolelle, on kilpailukyky. Haluaisin kertoa teille hieman tästä heidän tilanteestaan. Heillä on aikamoinen taloudellinen riski, heidän täytyy kantaa mahdollisten virheiden riski ja kustannukset. Ja tässä, siis kun puhun tässä nyt ähm, yrittäjäkuskeista, silloin heillä on rajoituksia työssään, joita muilla EU:ssa ei ole. He työskentelevät pitempiä päiviä. Sen lisäksi nämä, ähm, tämä asetus, nämä säännöt äh, syrjisivät yrittäjäkuskeja verrattuna muiden sektoreiden vastaaviin. Ähm, tämä olisi vaarallinen ennakkotapaus liittyen näihin yrittäjäkuskeihin. UTR on aina sanonut, että täytyy huomioida ää, ähm, esimerkiksi kaikki kustannukset, jotka liittyvät näihin kustannuksiin, tariffeihin ja muihin. Ja, ja kun me puhumme omistajakuskeista ja siitä, miten he saavat tämän yrityksen pyörimään ja mitä he voivat laskuttaa, niin se ei ole paljon. Varsinkin ottaen huomioon nyt tämä taloudellinen kriisi. Esimerkiksi kysyntä on laskenut aika lailla ja tämä vaikuttaa hyvinkin pitkälti talouteen, joten nämä kaupallisten ajoneuvojen käyttö on laskenut itäisessä Euroopassa jopa 17 prosenttia. Ja tämä lisää toki työttömyyttä. Täytyy myös huomioida kuljetusmarkkinoiden rakenne. Paljon esimerkiksi maksuja tulee myöhässä, vaikka yleensä 30 päivää on maksuaika, niin nyt se on, nousee jopa 120 päivään. Joten tämä ja monet muut asiat vaikeuttavat todella paljon yrittäjien elämään. Ja sitten täytyy myös huomioida näiden asetusten illuusio. Kuitenkin on hyvin paljon näitä itse näitä yksityisyrittäjiä, jotka tekevät sitten pimeästi töitä. Jos me katselemme jäsenvaltioiden kokemuksia, niin me näemme, että strategiat tätä ilmiötä vastaan eivät hoidu työaikadirektiiveillä. On muita keinoja, esimerkiksi nykyisten sääntöjen tiukempi käyttöönotto, uusien välineiden kehittely ja erityisesti ammattiyhdistysten täytyy olla aktiivisemmin mukana. Ja sitten valvonta se, että yksityisyrittäjän kuskin tavallaan vapaa-ajan ja työajan erottaminen on hyvin vaikeaa juuri tämän koko toimen vuoksikin. On hyvin näitä pystytään valvomaan, koska on, on velvollisuus rekisteröidä näitä ajoaikoja. Mutta tämän kuljettajan täytyy kuitenkin tehdä kaikki, kun hän on yksityisyrittäjä. Hän hoitaa hallinnon, hän hoitaa laskutuksen, hän, hoitaa, hän hoitaa ajamisen ja kaikki. Ja tämä direktiivi toisi äh, näille ihmisille todella paljon ongelmia äh, viranomaiset eivät edes tiedä, millä tavalla tässä pitäisi konkreettisesti toimia niin, että tätä direktiiviä sovellettaisiin myös yksityisyrittäjäkuskeihin. Joten siis me kannatamme realistista ja konkreettista lähestymistapaa. Me olemme huolissamme maanteiden turvallisuudesta, kuljettajien terveydestä, mutta olemme kuitenkin todenneet nyt finanssikriisin aikana, että tämä kaikki pitää huomioida Euroopan parlamentissa. Terve eurooppalainen politiikka heijastelisi myös yksityisyrittäjäkuskien mahdollisuuksia ja tehokkuutta. Meidän tulisi välttää hallinnollisia ja taloudellisia rajoituksia, varsinkin nyt kun vallalla on globaali kriisi. Merci beaucoup, merci à nos deux invités. Kiitoksia. Nämä kaksi vierastamme ovat eh, nyt kertoneet, eh, mitä tähän kysymykseen liittyy ja on varmasti kiinnostavaa kuulla, mitä jäsenet haluavat. Täällä on kolme puheenvuoroa pyyntöä. Minun täytyy vielä eh, tarkistaa, että täällä nyt varmasti ovat kaikki puhujat ilmoittautuneet neljä. Gryni ei, ei, ei ollenkaan, en kehota teitä kaikkia puhumaan, koska sitten vähenee vain tämä aika per pää. No niin, yksi minuutti kullekin. Richard Faber. Sitten, sitten edelleen muita. Kiitoksia. Minä haluaisin aivan aluksi sanoa, että olen AY-liikkeen edustajan kanssa samoilla linjalla, linjoilla. Minkä tähden nämä itsenäiset ammatinharjoittajat, miksi näitä itsenäisiä on niin paljon? Sen tähden, että työnantajat eivät halua kattaa vakuutuksia, he eivät halua maksaa sairausvakuutusmaksua ja siitä syystä tämä järjestelmä on kehitetty. Minä olen sitä vastaan, että ihmisen pitää eh, tehdä, eh, ihminen voi tehdä eh, töitä niin paljon kuin haluaa. Siinä ei ole järkeä. Ihmistä pitäisi suojella itseään vastaan. Me tiedämme, että vuonna 19, 1919 säädettiin jo ensimmäinen sopimus enimmäistyöajasta. Enkä halua, että ihmiset tekevät loputtomiin töitä, eh, he vaarantavat eh, muiden eh, liikenneturvallisuuden ja Tsekin tasavallassa tapahtuneet onnistuneet onnettomuudet, onnettomuudet vahvistavat tämän. He haluavat tietenkään, tietenkin pitää, pitää lupauksensa ja, ja siitä syystä he toimivat tällä tavoin. Minä en usko, että tässä voidaan pakottaa ihmisiä tällä tavoin töihin. Kiitoksia. Sitten seuraava puhe. Grazie, Presidente. Io penso che la sicurezza... Kiitos puheenjohtaja. Minusta tuntuu, että turvallisuus on, on ihmis, kansalaisten oikeus ja se on sellainen asia, että se pitää turvata parhaissa mahdollisissa olosuhteissa. Sen täytyy olla pääprioriteettimme ja kaikki muut toimenpiteet ovat sellaisia, että niitä on tarkasteltava tästä turvallisuusnäkökulmasta. Meidän Niin, onhan ongelmia, joita on vielä ratkaistava. Siksi meidän täytyy nämä standardit ottaa käyttöön kaikissa tapauksissa, joissa toiminta on. Minä ymmärrän hyvin PK-yritysten ongelmat ja ymmärrän, että yrittäjäkuljettajan työ on aivan erilaista kuin muiden. Kriisitilanteissa kuitenkin täytyy olla apukeinoja käytettävissä ja meidän täytyy kohdentaa tukitoimia, mutta ei koskaan pidä vaarantaa turvallisuutta. Vielä lisäksi ei ole mitään yhtenäistä tapaa toimia. Pitää toimia sillä tavalla, että hyvästä toiminnasta kannustetaan. Turunen seuraavana ja sitten Rapkin. Ja, øh, tack för jeres presentation. Kiitokset teidän esityksistänne. On hieman hankalaa jakaa tämä keskustelu. No nyt se on näin tehty, tiedän, mutta katsotaan nyt kuinka tämä onnistuu, koska minä olisin halunnut kysyä Kramerilta ja Parilleltakin näitä asioita, koska minä olen lukenut tätä teidän paperinne ennen kuin tulin tähän kokoukseen. Mutta yksi tärkeä kysymys, joka liittyy valvontaan. Usein sanotaan, tai vastustajat sanovat, että he eivät halua itsenäisiä ammattiharjoittajia mukaan sen vuoksi, että käytännössä on mahdotonta valvoa heitä. Ja herra Kramer omassa esityksessään varmasti puhuu tästä, mutta hän sanoi, että itsenäiset ammattiharjoittajat eivät laske heidän työaikojaan, mutta ajopiirturi laskee. Ajopiirturi laskee. Ja sikäli mikäli kuin minä tiedän, digitaalinen ajopiirturi käynnistyy välittömästi, kun auto lähtee liikkeelle. Ja sen vuoksi haluaisinkin kysyä herra Parilolta, voisiko hän kertoa hieman tämän digitaalisen ajopiirturin mahdollisuuksista äh, itsenäisen ammatinharjoittajan valvojana, koska minä en näe, että tässä olisi mitään äh, ongelmia. Toinen kysymys liittyy näihin äh, tavallaan itsenäisiin ammatinharjoittajiin, jotka on siihen pakotettu on vaikeata määritellä heidät juridisesti, eikä sekään mitään ongelmaa ratkaise. Tässähän on nyt on kysymys työntekijöiden oikeuksista. On koko joukko kuskeja, kuljettajia, jotka paperilla ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia, mutta käytännössä he kuitenkin ovat ihan palkansaajia. Mutta kysymyshän on nimenomaan siitä, että työnantaja yrittää tällä tavalla päästä eroon erilaisista maksuista, jotka hän joutuu maksamaan. Merci, madame. Kiitoksia Silvana Raptki ja Paska Buni. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, πάρα πολύ σύντομα. Ε... Kiitoksia. Aivan lyhyesti puhun tässä. Minä olen sitä mieltä, että tämän lainsäädännön pitäisi koskea myös itsenäisiä kuljettajia. Onhan kysymys kuitenkin yhteiskunnan turvallisuudesta. Me tiedämme, että tämä direktiivi on kaikissa tärkeissä kohdin PK-yrityksille suunnatte ja me tuemme sitä. Toisaalta me haluaisimme kuitenkin Euroopalle antaa tällaista sosiaalista mahdollisuutta järjestää lainsäädäntöä. Tässä on hyvä olisi hyvä esimerkki ottaa itsenäiset kuljettajat tähän mukaan. Kiitoksia viimeinen puhuja. Kiitoksia puheenjohtaja. Liittyen työsuojeluun, minä en palaa siihen, koska olen aivan samaa mieltä kollegojeni kanssa. Ranskassa voidaan vain todeta, että työajan lyhentyminen kuljetusalalla on vähentänyt onnettomuuksia sen sijaan, kun puhutaan itsenäisistä ja mukamas itsenäisistä ammatinharjoittajista, se, se tietenkin vahingoittaa reilua kilpailuja Euroopan unionin maissa ja siitä syystä minun mielestäni niitä, heitä ei pitäisi jättää ulkopuolelle. Kun katsotaan valvontaa, pitäisi laskea kuljetusaika, aja, ajoaika eikä, e, eikä muita työtehtäviä. Niinpä ajopiirturi voi hoitaa hoitaa tämän tehtävän. Voin todeta myös, että useat yritykset Ranskassa eh, saavat aikaan paljon mukamas itsenäisiä ammatinharjoittajia muissa jäsenvaltioissa, mutta luotan nyt eh, kollegoihin, että he noudattavat esimerkkiä. Kiitos. Kiitoksia. Eh, täällä ei ole paljon kysymyksiä vielä tullut, mutta Thomas Handel seuraavana. Na, ich will das mal versuchen. Erste Frage. Äh, ich frage... Ensimmäinen kysymys. Kysyisin molemmilta asiantuntijoilta, millä tavalla he olettavat, että voidaan äh, valvoa, jos haluaa espanjalaista kuljettajaa Romaniassa valvoa ja katsoa, onko hän pitänyt kiinni työajoistansa ilman, että on minkäännäköistä oikeusperustaa. Ja sitä ei tiedetä, onko hän itsenäinen ammatinharjoittaja äh, vai sen kaltainen. Ja toivon, että äh, asiantuntijat ovat samaa mieltä siitä, että työaikapolitiikka on aina asia, joka äh, liittyy nimenomaan äh, työturvallisuuteen ja terveyteen. Minusta on absurdia sanoa, että tässä jotenkin diskriminoitaisiin itsenäisiä kuljettajia jos heidät otettaisiin mukaan tähän työsuoja- ja turvallisuuslainsäädäntöön. Joten komission ehdotuksessa on, on, on 86 tuntia ää, ajoaikaa ja sitten siihen päälle vielä kaikki tämä hallintoaika, parikymmentä tuntia siihen. Kuka voi tätä pitää enää millään tavalla järkevänä ja mahdollisena? Ja sitten vielä tämä voi johtaa valtavaan kilpailun vääristymisen, mikäli itsenäiset ammatinharjoittajat voivat ajaa tällaisia työaikoja. Tämä johtaa siihen, että myös uhanalaistetaan ja vaarannetaan kiinteät työsuhteet. Ja ketä tästä tulee sitten syyttää? Nyt annan asiantuntijoille molemmille kaksi minuuttia aikaa vastata näihin kysymyksiin. Digioja ensin. Merci beaucoup. Um, allow me to answer. Kiitoksia. Vastaisin mielelläni äidinkielelläni italiaksi ja sanoisin näistä kolmesta viimeistä kysymy- viimeisestä kysymyksestä. Mitä tulee tarkastuksiin esimerkiksi Romaniassa, kun äh, tarkastellaan työaikaa, äh, kun yritys on espanjalainen, niin äh, tässä tulee yksi uusi ulottuvuus kuvaan. Nimittäin koulutus ja täytäntöönpano tarkastuksille monissa maissa liikenne liitot ovat mukana vaatimassa tällaista tarkastusta. Jäsenvaltiot ja hallitukset ovat aina haluttomia antamaan poliisille lisävaroja. Ja sitten toinen näkökohta, kun puhutaan terveyden ja työajan yhteydestä, niin nämä tilastot osoittavat, että monilla muilla teollisuuden aloilla terveys kärsii liiallisesta työajasta. Mitä tulee sitten kilpailuun, kilpailukykyyn, viittaisin todelliseen ongelmaan sosiaalisessa lumppauksessa ja se tulee eh, kuljetusyrityksistä, jotka ottavat eh, töihin kuljettajia ja maksavat he todella vähän verrattuna muiden jäsenvaltioiden palkkatasoihin, antavat heille sitten vielä sellaiset työolot, jotka ovat aivan järkyttävät. Jos ei ole jarruja ja pitää jakaa tavaraa aivan liian nopeasti, niin silloin vaarannetaan kyllä tieturvallisuus ja meidän pitää kyllä linkittää sosiaalinen dumppaus ja tieturvallisuus. Meidän täytyy nyt tässä pitää huolta aikataulusta. sur le contrôle, soyons clairs, nous avons une proposition. Niin tästä on hyvin hyvä ehdotus pragmaattiselle keskustelulle valvonta. Me voimme tietenkin eh, työstää valvontaa sillä tavalla, että yhteinen vastuu on olemassa, mutta itsenäisen har- asi- ammatinharjoittajan eh, kohdalla on vähän erilainen tilanne. Silloin kun tulee onnettomuus, niin pitää saada selville, onko hän vastuussa vai ei. Tämä ei eh, mitenkään sitten kuulu tähän eurooppalaisen kontekstiin vähentää hallinnollista työtä. No mitä sitten juridisesti meille sanotaan? Kun on tällaisia vääriä itsenäisiä eh, kuljettajia, niin miksi katsottaisiin eurooppalaisella eh, rahalla – kuljetusministeriössä, liikenneministeriössä, ympäristöministeriössä sanottaisiin, että, että minä en ole, hän tuleekin sitten ja sanoi, että minä en ole mikään tällainen vale itsenäinen yrittäjä, vaan ihan oikea, koska minulla on kaksi asiakasta. Eh, tämä liittyy tähän sosiaaliseen polkumyyntiin koko ajan. Kun ranskalainen kuljettaja sanoo saa 100 euroa ja unkarilainen 35 euroa. Rova Grynikin täällä puhui. Pitää tehdä sillä tavalla, että tällaiset valeitsenäiset eh, toisessa maassa, niin eihän silloin voida mitenkään niitä valvoa, koska jokainen maa, maa valvoo omista, omia yrittäjiään. Tällä ehdotuksella ollaan menossa eh, vääristetyn kilpailun suuntaan liikennesektorilla ja siksi me sanomme, että direktiivissä otetaan kaikki mukaan ja sitten toisessa asetuksessa sitten hyökätään näiden valeyrittäjien kimppuun. Ja katsotaan, miten tässä käy. Tämä on meidän ehdotuksemme. Tämä on aivan pragmaattinen ja johdonmukainen ehdotus. Merci beaucoup. Nous en venons... Kiitos. Ja sitten toinen kuulemisen osio logistiikka ja turvallisuus. Ja tässä kohdin Anna Henke Kramerille puheenvuoron. Hän on eurooppalaisten asioiden päällikkö. kysymyksessä kuljetukset ja logistiikka Alankomaissa. Allekin 10 minuuttia olisi tosi kiva. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Kiitos äh, puheenjohtaja ja kiitokset kutsusta äh, tänne saada tulla puhumaan tästä aiheesta, josta on keskusteltukin viime vuosina kovasti viime vuosien aikana siksi, että äh, vuonna 1997 olin jo mukana puhumassa kuljettajien työajoista. Haluaisin kertoa, että olen sen jälkeen vetänyt tiettyjä johtopäätöksiä työni aikana ja yritän niitä tässä nyt esitellä. Minä siis edustan täällä Brysselissä Alankomaiden logistiikan palveluntarjoilijoita ja, kuljettajia. Meillä on 6000 jäsentä hieman vaihdellen suurista kansainvälisistä yrityksistä pk-yrityksiin. Meillä on noin 1500 pienempää yritystä, jotka lähinnä koostuvat itsenäisistä ammatinharjoittajista. Itsenäisistä ammatinharjoittajista, jotka ovat ylpeitä ammatistaan ja yrityksestään. He ovat itsenäisiä yrittäjiä, jotka haluavat tietoisesti pitää yrityksenä pienenä. Ja meidän täytyy muistaa aina, että jokainen yrittäjä on aikoinaan aloittanut yhdellä autolla. Haluaisin tässä nyt vetää tiettyjä johtopäätöksiä sen pohjalta, mitä European Transport Workers Union on esitellyt äh, asiakirjassaan. Ensinnäkin työaikojen äh, säätely tarjoaa äh, sosiaaliturvaa kuljettajille ja tämä on hyvä asia ja tämähän on kaikille kaikkein tärkein asia myös tässä salissa. ETF puhuu siitä, että otettaisiin mukaan myös itsenäiset ammatinharjoittajat. No onko nyt jokin syy yhtäkkiä äh, esiintynyt sitten, että minkä takia nämä itsenäiset äh, ammatinharjoittajat pitäisi saada mukaan? Eivät he ennen ole olleet tässä mukana. Miksi heidät nyt täytyy saada mukaan? Onko jokin syy siihen, että heidät täytyy nyt ottaa mukaan? Koska jos heidät otetaan mukaan, tämä tulee vaikuttamaan markkinoihin valtavasti, äh, kuten täällä kollegat jo sanoivat. No entäs sitten, onko itsenäisten ammatinharjoittajien liikenneturvallisuus pahentunut sitten niin paljon? No, lukuja on kerätty, mutta hyvin vähän osoittaisi, että se olisi näin. Päinvastoin he ajavat yhä turvallisemmin, kiitos Euroopan unionin aloitteiden, kansallisten aloitteiden ja sektorin omien aloitteiden. EUn tasolla uusi parannettu työaikadirektiivi liittyen ajo- ja lepoaikoihin, samoin kuin tämä digitaalinen takografi ovat kaikki vaikuttaneet parempaan turvallisuuteen. Ja nämä uudet tiukat säännöt ovat jo tiukkoja. Ja ETF myös sanoo, että nämä itsenäiset ammatin harjoittajat minimaalisesti työskentelisivät 84 tuntia viikossa läpi koko vuoden. No tämä on mielenkiintoista, koska tämä uusi direktiivi, jossa puhutaan ajo- ja lepoajoista, niin eh, siinä eh, on eh, jo määritelty nämä työajat ja lepoajat ja se koskee myös itsenäisiä ammatin harjoittajia. Ja kahdeksan 24 ja 86 tuntia viikossa läpi vuoden on täysin mahdotonta, eihän se ole edes mahdollista. Ja yritys, yritykset, sanotaan täällä, että yritykset pakottavat myös kuljettajiensa toimimaan itsenäisinä ammattiharjoittajina. No onko tämä uusi direktiivi paras mahdollinen keino auttaa tätä tilannetta? En minä usko sitä koska toisilla kriteereillä täytyisi puuttua tähän. Tämä pitäisi alkaa jonkinnäköisellä suosituksella. Haluaisin myös sanoa jotain hieman tästä periaatteesta, josta me puhumme. Minun järjestöni näkemys, samoin kuin monien muiden organisaatioiden näkemys, on se, että itsenäiset ammatinharjoittajat ovat yrittäjiä, väänsi sitten siis miten tahansa. Ja heillä on lainsäädäntö, joka koskee heidän työnaikojaan, mutta täytyy muistaa, että työmarkkinoilla on myös vapaa toimia. Voidaan säädellä esimerkiksi kaupan avoinnaoloaika, mutta me emme koskaan voi säädellä tämän kaupan pitäjän työaikoja kaupan sul- sulkemisajan ulkopuolella. Ja sama koskee kirurgeja, matkanjohtajia, sähköasentajia ja kuljettajia. Eli eh, eihän muidenkaan yrittäjien työaikoja tällä tavalla lähdetä säätelemään. Ja jos nyt lähdetään säätelemään kuljettajien, itsenäisten kuljettajien ammattiaikoja, niin tämä olisi ikävä eh, ennakkotapaus. Sen vuoksi minusta näiden eh, liittäminen direktiivin alaisuuteen johtaisi myös aivan liialliseen hallinnolliseen kuormitukseen. Joten tämän lisäksi yrittäjän täytyy itse määritellä hänen tuntinsa, kun taas työntekijä kirjoittaa itse tuntinsa. Ja ajatellaan esimerkiksi tätä takografia, ajopiirturia, ei sekään kaikkea kykene kirjaamaan. Ja työntekijä, joka kirjaa kaikki tuntinsa saadakseen palkkansa. Se on ihan toinen tilanne kuin yrittäjä, joka ei voi kirjoittaa kaikkia tuntejaan ylös. Ja silloinhan tämä johtaa nimenomaan petokseen. Ja muistuttaisin teitä, muistakaa mikä tilanne oli ennen 70-luvulla, ennen kuin oli näitä ajopiirtureita. Silloin kaikki kuljettajat kirjoittivat ajotuntinsa itse tällaiseen pikkukirjaseen, ettekä varmaankaan hämmästy sitä, että tämän kirjasen, mustikirjasen nimi oli Suuri valekirja. Ja tämä digitaalinen ajopiirturi, se kirjaa kaikkien ajotunnit, oli sitten itsenäinen eli ei. Ja tämä on hyvin tehokas väline huolehtia ajoaikoista ja, ja lepoajoista ja nimenomaan siitä, että sakot ovat myös erittäin kovat, jos nämä näitä rikotaan. Ja tässä nähdään 28 päivää taaksepäin tämä ajopäiväkirja ja niin edelleen. Sen vuoksi, jotta me pitäisimme yllä yhtäläisiä mahdollisuuksia, niin haluamme, että pidetään kiinni näistä ajo- ja lepoajoista koko Euroopassa. Ja muistuttaisin vielä, että jäsenvaltioissa nämä valvontaiskut ovat lähes kaksinkertaistuneet ja se on kaikkein paras keino No itse direktiivi, tämän direktiivin kaikkein tärkein tehtävä on suojella työsuhteessa olevia kuljettajia siltä, että heitä hyödynnetään liikaa. Ja siihen, se on hyvä asia. Mutta me kykenemme ää, työehtosopimusten kautta tai muiden neuvotteluiden kautta hoitamaan näitä asioita jo. Kenen kanssa sitten itsenäinen ammatinharjoittaja käy näitä äh, vuoropuheluita? Jos hän ei voi äh, käydä esimerkiksi työehtoneuvotteluita, niin silloin hän ei ole samassa asemassa kuin hänen palkkasuhteessa olevan äh, kuljettajansa. Tämä direktiivi on täydentävä lainsäädäntö, joka koskee tavallaan myös mm, muita valvontoja, esimerkiksi lastausta ja muuta. Sitten Itsenäinen ammatinharjoittaja on ö, yrittäjä, hän tarvitsee lisenssin, että hän saa harjoittaa ammattiansa, hänen täytyy olla ammattitaitoinen, hänen ajolupansa tarkistetaan viranomaisten toimesta tasaisin väliajoin ja Äh, hänen täytyy myös olla luottokelpoinen. Tämä luottokelpoisuus tarkistetaan moneen kertaan. Katsotaan, onko hänellä tarpeeksi tuloja ja omaisuutta, että hän saa edes tällaisen yrityksen käynnistää. Liikenneturvallisuus äh, äh, mainittiin yhtenä syynä sille, että esimerkiksi menettäisi tämän oikeutensa toimia ammatinharjoittajana. No, ovatko itsenäiset ammatinharjoittajat ja heidän terveytensä ja turvallisuutensa, eikö se ole meille tärkeä asia? Toki tietenkin se on koulutusta, erilaista tiedostamiskampanjoita ynnä muita on asia, mitä me järjestämme ja me puhumme tarpeellisen levon ja oikean ravinnon ja muun tärkeydestä. Voin vakuuttaa teille, että ei ole helppoa tehdä eroa oikean itsenäisen ammatin harjoittajan ja, ja tällaisen pakotetun itsenäisen ammatin harjoittajan välillä. Tässähän on kysymys myös äh, verotusteknisistä asioista ja siitä syystä äh, kun verotus on hoidettu Alankomaissa toisella tavalla, niin tämä ei ole enää minkäänlainen ongelma Alankomaissa. Ja, ja yrittäjät äh, eivät enää voi välttämättä käyttää tällaisia alihankkijoita, koska he joutuvat siitä vaikeuksiin. Ja ne kaikki jäsenvaltiot, joissa ei ole mitään järjestelmiä, joilla hoidettaisiin tämä ongelma, heidän täytyy siis hoitaa, koska silloin meillä olisi myös mahdollisuus estää petoksia. Haluaisin myös puhua nykyisten kuljettajien asemasta. Heillä on pulaa kuljettajista ja tämä pula tulee vain kasvamaan ja sen vuoksi kuljettajien asema on muuttunut. Alankomaissa jo ikääntymisen myötä me menetämme tai tarvitsemme 8000 uutta kuljettajaa vuosittain. Belgiassa, Ranskassa ja Puolassa ja Skandinaviassa tilanne on hyvin samankaltainen. Tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjät, kuljettajayrittäjät tekevät kaikkensa saadakseen uusia kuljettajia jopa näinä vaikeina aikoina nämä yrittäjät tekevät parhaansa voidakseen pitää kuljettajat palkkalistoillansa. Käännettynä tämä tarkoittaa myös sitä, että näiden yrittäjien täytyy pitää yrityksensä hyvinä. Sitten vielä liikenneturvallisuudesta. Liikenneturvallisuus mainitaan syynä, minkä vuoksi näiden itsenäisten ammattiharjoittajien tulisi olla tämän direktiivin alaisena. Voisitteko lopettaa pian? Ähm, Liikenneturvallisuuden haluan kuitenkin mainita. Ei ole mitään syytä olettaa, että liikenneturvallisuus itsenäisillä ammatinharjoittajilla olisi huonompi kuin palkkasuhteessa olevien. Päinvastoin Alankomaiden liikenneministeriö 2007 teki tutkimuksen, jonka mukaan ajo- ja lepoaikojen noudattaminen oli parempi itsenäisten ammatinharjoittajien joukossa. Merci beaucoup. Je, pensais que vous alliez nous parler de, de... Niin, minä ajattelin, että tämä olisi logistiikkaa, mutta te puhuittekin aivan muusta asiasta. Rova Kossis, Andrea Kossis, Verdin logistiikka, osaston ja postipalveluiden eh, edustaja. Ehkä te puhutte meille logistiikasta. Olkaa hyvä, kymmenen minuuttia. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr verehrte Damen. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minä kiitän tästä mahdollisuudesta puhua teille täällä tänään. Verdin ammattijärjestöä edustan meitä on yli kaksi miljoonaa jäsentä ja 30 000 kuljetusalalla. Lainsäätäjä on ollut sitä mieltä, että pitää olla minimi ajat kuljettajille ja kuljettajien suojelemiseksi. Kilpailu edellytykset tällä alalla pitäisi olla mm, tai paremmat 2002 on olemassa direktiivi, joka koskee kaikkia kuljettajia. Näiden seitsemän vuoden aikana Euroopan liikennetilanne on, on huomattavasti muuttunut. Se on paljon intensiivisempää ja kilpailu on yhä kovempaa. Näin väsyneiden kuljettajien terveys on kysymyksessä ja tämä koskee tietenkin muitakin tiellä liikkujia. Vaikka komissio omassa tiedonannossaan ei tätä aseta kyseenalaiseksi, niin kuitenkin tuntuu, että tässä uudessa direktiivissä on annettu kuljettajille tehtäväksi vielä paljon muitakin töitä kuin kuljettaminen. On kaikenlaisia odotusaikoja, puhdistustöitä ja mm, tämä digitaalinen ajopiirturin hoito ja kaikki ylimääräiset tehtävät. Minkälaisia vaikutuksia tällä on, jos yksityisyrittäjät eivät olekaan tämän direktiivin piirissä. Tämä asetus 561, jos, jos sekään ei riitä kattamaan, kattamaan näitä ammatinharjoittajia. On kysymyksessä kilpailu 8, 48 tuntia viikossa ja korkeintaan 60 tuntia viikossa kerrallaan. Itsenäiset ammatinharjoittajat joskus työskentelevät 86 tuntia ja alle kolmen ja puolen tonnin autoille ei ole minkäänlaisia määräyksiä. Eli täällä on aivan rajaton työaika näille ihmisille ajateltu. Sitten soveltamisala tähän direktiiviin. Ja tässä tulisi mukaan PK-yritykset, jotka ovat alihankkijoita suurille yrityksille. Kuluja pyritään laskemaan ja huonoja työaikoja lisäämään. Ja kun katsomme, minkälaisia eroja Euroopan unionin sisällä jo on palkkauksessa, verotuksessa ja sosiaalipolitiikasta, niin mahdollisuus Mahdollisuus vääristyneeseen kilpailuun on olemassa. Työntekijöillä ja työn antajilla on ongelmaa siitä, jos he pitäytyvät tarkkaan näissä säännöissä. Saksassa meillä on noin yli 50 000 yritystä, jotka kuljetusalan yritystä, joissa yli 7 prosenttia on pieniä yrityksiä. Neljässä prosentissa yrityksistä on yli 50 työntekijää. Ja tämä viittaa siihen, että meillä on erittäin paljon itsenäisesti toimivia yrittäjiä, jotka ajavat itse omiaan, omia autojaan. Mahdollisimman, mahdollisimman paljon itsenäisiä yrittäjiä pyritään käyttämään. Vuoden alussa tehtiin erässä yrityksessä itsenäiseksi yrittäjiksi kuljettajia aivan samoilla ehdoilla kuin mitä he olivat olleet työntekijöinä. Ja tämähän on tällaista valeyrittäjyyttä. Monissa muissa Euroopan maissa LKV Augustin on eräs eh, yritys Itävallasta, joka jopa pakotti suorastaan hankkimaan omia autoja ja toimimaan yrittäjinä. Nyt on talouskriisi eh, ja nyt Saksassa eh, Kuljetukset ovat vähentyneet 25-30 prosenttia ja monet pienet yritykset kaatuvat tässä tilanteessa. On kysymyksessä kulut, kulut ja työ, työnteko-olosuhteet. Ja näistä nyt aionkin sitten puhua. Onnettomuusriski kasvaa kahdeksannen tunnin jälkeen ja, ja vielä runsaammin yhdeksän tunnin jälkeen. 17 tuntia kun on hereillä, niin ihmisen suoritus ja val, valppaus vastaa puolen promillen humalaa. 24 tunnin jälkeen on jo yhden prosentin humalassa. Näin ilo on asioita tutkinut. Psyykkinen ja fyysinen suorituskyky laskee 24 tunnin jälkeen huomattavasti. Ja aivan lyhytaikaisesti tämä voidaan 80 prosenttiin nostaa. On eh, sellaista ajamista, jossa valppaus ei, ei ole ollenkaan mahdollista ja kuljettajat ovat eh, aivan uupuneita. Ja tämä ei tietenkään riipu millään tavalla siitä, ovatko kuljettajat ammatinharjoittajia vai palkkatyössä. Hyvin paljon hallintokuluja syntyy valvonnasta. Siinä täytyy olla kolme eri viranomaista mukana. Vartiovarainministeriö, joka vastaa omasta sektoristaan, sitten liikenneministeriö ja työministeriö ja tällaisessa hallintokulujen syntymisessä pitäisi pystyä säästämään. Yleinen tieturvallisuus on erittäin uhattuna saksalaisen viranomaisen mielestä. kun sosiaalipoliittisia suojelukeinoja jätetään huomioon ottamatta, se lisää hyvin paljon onnettomuuksia. EU, Euro, Euroopan neuvosto tutki tätä asiaa ja 20 prosenttia onnettomuuksista tavaraliikenteessä johtui väsymyksestä ja tilastojen perusteella asia on näin. 50 prosenttia kuulittajista eh, oli kokenut pieniä nukahtamisia pitkillä matkoillaan. Tämä tapahtuu usein yöllä ja sitten kun työajat ovat epämääräisiä. Eh, monet kymmenet tuhannet ihmiset kuolevat Euroopan teillä vuosittain. Usein tällaiset tutkimukset kuitenkin lykätään sivuraiteille, kun ajatellaan vain kaupallisia näkemyksiä. Tarvitaan tavaravirtoja, jotka ovat joustavia ja 24 tunnin ajan tai sisällä niitä kuljetetaan. Eurooppalaisessa kontekstissa pitää löytää tasapaino sosiaalisen ja taloudellisen aspektin välille. Siksi meidän päätöks, johtopäätöksemme on, että samanlaiset eh, kilpailusäännökset pitäisi vallita sekä tavara- että henkilöliikenteessä. Kaikkia kuljettajia heidän terveyttään pitäisi suojella. Ja Euroopassa pitäisi noudattaa samoja ehdot, eh, ehtoja työajan pituuden suhteen. Tällaiset valeitsenäiset yrittäjät, niiden, heidän kiinni saamisensa on yksittäistapausten eh, seuraamista. Jos sosiaalista polkumyyntiä harjoitetaan, niin se tapahtuu muidenkin tieliikkujien turvallisuuden kustannuksella. Meidän täytyisi saada eurooppalaisen mm, e, turvallisuuden taso paremmaksi. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia. Jotkut e, haluavat, e, siis nämähän olivat kirjallisia esityksiä, nyt ne voitaisiin monistaa ja jakaa vielä toisille. Meillä on vain kymmenen minuuttia aikaa tässä nyt enää. Meillä on viisi puhujaa täällä jonossa, jokaiselle puolitoista minuuttia. Paitsi jos joku tulee vielä lisää tähän listalle, niin sitten aika sopistuu yhteen minuuttiin. Haluatteko esittele aluksi vai lopuksi puhua? No niin, siis haluatteko vasta niin kuin voi johtopäätösten nimissä puhua vai tässä aikaisemmin? Ah bien, ok. Um, et je voulais saluer le groupe... Rova Kostan vieraatkin olivat täällä. Me emme nyt ehtineet heitä toivottaa tervetulleeksi. He ehtivät jo lähteä, mutta joka tapauksessa vieraita oli. Yksi minuutti per puhuja. Renier, Rova Eve, Renier, Rondalon. Yksi minuutti. Uh, Kiitos. Haluaisin tuoda harmini esiin siitä, että selkeästikään kukaan eurooppalaisista työnantajajärjestöistä ei ole paikalla. Olisin halunnut kysyä, että miksi näin? Työnantaja joka on mukana eurooppalaisessa työmarkkinavuoropuhelussa. Aiheesta parempi säätely, better regulation. Niin, älkää nyt keskeyttäkö. Teillä on vain minuutti, jatkakaa sitä puhettanne. Äh, Täällä puhuttiin näistä ajopiirtureista. Herra Stoiber puhui niistä joka vaati, että tehtäisiin poikkeuksia PK-yrityksille näistä digitaalisista ajopiirtureista. Haluan ottaa tämän esiin nimenomaan siksi, että täällä on otettu esiin ongelma ajo- ja lepoaikojen valvomisessa ja siinä, miten tärkeää on, että myös itsenäiset ammatinharjoittajat, kuten myös tällaiset lume-ammatinharjoittajat saataisiin tähän mukaan. Kiitoksia, Peter van Dalen. Dank u wel, voorzitter. Twee concrete punten. Kiitos. Kaksi konkreettista asiaa. Ensimmäinen kysyjä molemmille. Vastatkaapas siihen kysymykseen, jonka herra Kramer esitti aluksi. Eli miksi nyt itsenäiset ammatinharjoittajat olisi otettava direktiivin alaisuuteen? Näin ei koskaan ole ollut. Voisitteko te vastata tähän Kramerin kysymykseen? Toinen asia Tällä hetkellä Euroopassa on jo paljon itsenäisiä ammatinharjoittajia sisävesiliikenteessä. Kysymys on tuhansista itsenäisistä ammatinharjoittajista ja heidän täytyy noudattaa ajo- ja lepoaikoja, koska he tietävät, että onnettomuus merkitsee sitä, että ei saa ajaa enää pitemmän tai lyhyemmän ajan ja plus, että he joutuvat maksamaan vahingon. Ja minun mielestäni tämä pitäisi ottaa käyttöön myös maantieliikenteeseen. Merci beaucoup, Madame Marquis. Kiitoksia. Markin ja sitten Moral. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin äh, tieturvallisuus. Äh, tässä äh, luvut eivät tue sitä, että itsenäiset ammatinharjoittajat olisivat suurempi riski. Jos se sellaista tietoa ei kuitenkaan ole annettu. Ja kaikki lainsäädäntö, joka tehdään täällä parlamentissa, sen pitäisi perustua eh, tietoon. Jos katsotaan työsuojelua, niin eh, täällä on Eurofundin luku ja siinä katsotaan työolosuhteita ja eh, liikennekuljetusalalla. Siellä tämä on alle 5 prosenttia. Nämä ovat tilastotietoja ja minun mielestäni meidän pitää käyttää täällä faktoja ja lukuja itsenäiset ammatinharjoittajat, se on ongelma, mutta me emme nämä asiaa hoida tällä tavoin. Loppujen lopuksi käy niin, että ratkaisemme yhden ongelman ja luomme toisen. Ja ratkaisu ei ole se, että otetaan mukaan tähän lainsäädäntöön itsenäiset ammatinharjoittajat. Ja sitten äh, ajopiirturi, äh, miten äh, mittaamme ne sitten tätä kokonaistyöaikaa. He vievät, laskuttavat, soittavat puhelimia puhelimella. Tätä lakia pitää valvoa, jos sitä kirjoitetaan. Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää teitä aluksi siitä, että tällainen kuuleminen järjestettiin. Tämä nimittäin selvittää asioita ja muistuttaa meille velvollisuuksistamme. Me olemme työllisyys- ja sosiaaliasian valiokunta. Täytyy muistaa, kuinka erilaisia tilanteita on olemassa ja meidän vastuuseemme kuuluu edistää sosiaalista Eurooppaa. Me emme voi sietää sitä, että ne eh, päätökset, eh, jotka kaataisivat jo voimassa olevan direktiivin, niin silloinhan me menisimme taaksepäin eurooppalaisista tavoitteista, jotka meille ovat tärkeitä. Kiitos. Merci, Madame Figu- Kiitos Figueroide ja sitten Rova Jaakonsaari. Muito obrigada, senhora Presidente Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt vaikuttaa siltä, että meillä on hyvin erilaisia kantoja, mutta tämä kysymys, jonka kollega esitti, on juuri perustavanlaatuinen. Meillä on voimassa oleva direktiivi, mutta sitä ei noudateta, koska tässä direktiivissä on katsottu, että itsenäiset ammatinharjoittajat tulisivat mukaan. Se olisi pitänyt tehdä ja näin ei ole, mutta ongelmahan on juuri tässä. Minun mielestäni nämä kokemukset, joista täällä on puhuttu, varsinkin Saksan osalta pätevät tähän. Kiitoksia sitten Rova Jaakon Saari. Rova Turunen ja eräs toinenkin puhuja eivät saa vuoroa. Rova Jaakonsaari. Kiitoksia. Yksi kysymys työntekijöitä edustavilta järjestöiltä, että jos te saisitte valita kahdesta asiasta. Toinen on tämä itsenäisten yrittäjäkuljettajien sijoittaminen tähän direktiivin piiriin tai sitten työ- ja lepoaikojen tiukempi valvonta, niin kumman te val- valitsisitte? we had a problem with the French uh, uh, cabin and we had things we shouldn't. Pol politiikassa yleensä ei voi valita aina kahden hyvän väliltä, vaan täytyy valita joskus hyvä ja pahaa. niin mä haluaisin testata tällä kysymyksellä että, tätä liikenneturvallisuusnäkökulmaa, että jos te saisitte valita joko, että työ- ja lepoaikasäännöksiä valvotaan entistä tiukemmin tai sitten, että tämä itsenäisten kuljettajayritysten asema jäisi ikään kuin ennalleen, niin kumman te valitsisitte? Un grand merci. Kiitoksia paljon. Ja pyydän, että nyt vastauksetkin ovat vain kaksi minuuttisia meidän vierailtamme. Rova Kosis, aloittakaapas, olkaa ystävällinen. Ja, die konkrete Frage, die gerade gestellt wurde, war, warum... Niin, konkreettinen kysymys oli se, minkä vuoksi itsenäisten ammatinharjoittajien nyt yhtäkkiä tulisi olla tämän direktiivin alaisia. No eihän tämä nyt ole mikään yhtäkkinen asia. Tästä asiasta on puhuttu jo vuosia. Tämä direktiivi äh, on ollut käsittelyssä vuosia ja nyt on se hetki, jolloin se täytyy toteuttaa. Tässä on kysymys samoista ongelmista, joita on sekä itsenäisillä että palkatuilla. Ei tämä ole mikään uusi aihe. Ja sitten voin siirtyä suoraan siihen, että itsenäiset äh, äh, ammatinharjoittajat maantieliikenteessä eivät luonnollisestikaan ole suurempi riski, mutta jos heillä äh, on tällaisia pitkiä työaikoja, niin se on lisäriski. Ei siinä ole kysymys sen suuremmasta tai pienemmästä, vaan kysymys on siitä, että haluamme sanoa, että ammattikuljettajat, heidän on rajoitettava työaikaansa niin kauan, kun he osallistuvat julkiseen maantieliikenteeseen, koska heillä on nimenomaan kohtaamaan samat ongelmat kuin muillakin eh, ihmisillä, jotka istuvat liian kauan ratin takana. Kiitoksia paljon tästä. Herra Kramer, meidän viimeinen puheenvuoromme. Kiitos eh, puheenjohtaja. Ihan ensiksi, miksi nämä eh, joutuisivat nyt tämän direktiivin alaiseksi? Siihen ei ole mitään syytä. Olisin yrittänyt sitä selittää, mutta otitte minulta mikrofonin pois. Viimeisinä vuosina Vuonna 1997 eh, esimerkiksi eh, todettiin, että maatieliikenteen turvallisuus on vain parantunut. Eli eh, turvallisuusalalla eri valvontavirastot ja muut ovat tätä tutkineet. Liikenneturvallisuus on parantunut samanaikaisesti kun rahtiliikenne on lisääntynyt. Rahtiliikenne on ihan absoluuttisissa luvuissa kasvanut, mutta samanaikaisesti onnettomuuksien ja uhrien määrä on laskenut. No, mitä voisin sitten valita äh, ajo ja, ja valitsenko ajo ja ja, ja lepoajat äh, itsenäisille vai palkansaajille. No valitsen sen molemmille sen vuoksi, että tämä, tämä on välttämätöntä kaikille. Ja yksi, äh, joku puhui täällä tästä direktiivistä, että direktiivi on oikeastaan jo käytössä – No toisaalta direktiiviä voidaan sopeuttaa komission ehdotuksesta ja komission ehdotuksesta nimenomaan se, että otetaanko siihen sen alaiseksi itsenäisen ammatinharjoittajat vai ei. Ja tämä on asia, joka on käynnissä vielä. Tämä on aikamoinen ristiriita. Komissio äh, saa tehtävän tehdä ehdotus ja toisaalta sitten taas äh, direktiivin päivämäärä, joka sitten otettaisiin käyttöön yhtäkkiä ilman minkäännäköisiä eh, huomioon ottamisia erityisolosuhteisiin. Tämä on ristiriitaista. Kiitoksia. Sitten Rova Bauer. No Kiitoksia kovasti. Ehkä minulla on nyt eh, tässä aikaa aivan lyhyen yhteenvetoon. Mm, olen saanut tästä paljon eh, tietoa. Kaikki ei liity tähän direktiiviin kuitenkaan, koska tämä direktiivi liittyy yli kolme ja puolen tonnin ajoneuvoihin, eh, aivan kuten 561 direktiivi. Eh, nyt eh, kun olen kuunnellut näitä puheenvuoroja, puhuttiin tilastotiedoista ja direktiivi 2002, eh, siinä määritellään eh, enimmäistyöaika. Eh, mm, Neljä